se istua täällä sitten uudestaan aika pian. Ja meillä pitäisi heti alusta pitää olla tiukemmat säännöt, eikä odottaa, mitä sitten tapahtuu maailmanlaajuisesti. Eli voisitko olla täsmällisiä sen suhteen, uskotteko, että tulee lisäsääntöjä, ovatko ne tarpeen, jotta voidaan käydä näitä G20-keskusteluita kakkostasolla. Ja sitten tässä ehdotuksessa, kuten nytkin totesitte, Totesitte, että ainoastaan lisävaatimuksia tulee, mikäli likvidaatiomenettely, jota voidaan odottaa, jos siinä tapauksessa pääoma ei ole riittävää. Eli liittyykö tähän myöskin talo, finan, taloudes, talouskriisi, koska likvidaatio on hyvin erilainen tilanne. Ja sitten kun ajatellaan tavallisia olosuhteita, niin sehän on erilainen kuin talouskriisi. Ongelma meillä oli se, kun valtiot joutuivat pelastamaan näitä pankkeja, se johtui talous- ja finanssikriisistä. Eli haluaisimme tietää, miten tämä otetaan huomioon ja onko tämä ehdotuksenne siinä mielessä realistinen. Kiitos. Äh, Burkhard. Kiitoksia sitten Burkhard Baltz. <clears throat> Äh, Kiitos puheenjohtaja. Kaksi teemaa lyhyesti esille. mrl standardit Rafakasan mainitsi jo. Korkeampi mrl e standardi suuremmille pankeille on ihan järkevää. Vai niin sitten loppujen lopuksi? Kun meillä on BRD PRD tätä vaatineet, niin tällä voidaan puuttua, jos menee, asioihin jos menee pieleen. Ja se tilanne näille eri rajat näille systeemisesti tärkeille, niin se ei ole hyvä. Tässä pitäisi ottaa myös riskitekijä huomioon, sillä pitäisi olla osassa ja sitten miten MRL kiintiötä lasketaan, jotta se huomio, eli EBL ekomissiolle pyyntö, että otetaan huomioon tämä suhteellisuusperiaate. Ja sitten kysymys kerran asti haluaisin tietää, miten komissio ajattelee suurille pankeille tätä korkeampaa MRL-kynnystä ja sitten miten alaskirjaus ilman tällaista korkeampaa standardia suurille pankeille itse asiassa voidaan toteuttaa. Ja sitten ihan lyhyesti toisesta teemasta lyhyt huomio vielä saamisen arvonoikaisusta CVAsta. Tässä on kyse niin kutsutusta CVA-vaatimuksesta, arvonoikaisuuskin vaatimuksesta. Trilogin puitteissa otettiin poikkeus julkisille laitoksille ja sitten ei monetaarisille. Later, eh? Asu. Siis tästä asiasta puhutaan myöhemmin. Eli tästä ihan on erikseen kohta esityslistalla. No, puhun tästä vielä myöhemmin kerran. Thank you, Silvi. Kiitos sitten, Silvi. At the end. We finished now? No. Niin, palaammeko me tähän sitten vielä koska tästä turvallisin piti puhua, mutta minä haluaisin vain kysyä, miltä teilläkin tulevaisuus näyttää, missä vaiheessa me olemme, milloin me mahdamme tästä sitten jotain kättä pidempää saada. May I just, having heard Gunnar. Contribute. No nyt kun kuulin näitä muita puheenvuoroja, niin tässä valiokunnassa ja kaikessa lainsäädännössä on keskusteltu siitä, miten voidaan varmistaa se, että meillä on riittävästi pääomavaatimuksia. Sehän on ollut se tärkein kysymys kaikessa toiminnassamme. Mutta nyt kun lisätään, ja tästähän puhuin aikaisemmin, nyt lisätään serie 4, sitten meillä on tämä pankkien elvytysdirektiivi, ja sitten meillä on pankkirakenne, sääntely ja telak. Eli jollain tavalla pitää varmistaa, että me lisää liikaa näitä vaatimuksia. Kun katsotaan näitä samoja riskejä, niin meillä pitää olla samantyyppistä ajattelua sen suhteen, miten nämä riskit otetaan huomioon, eikä lisätä sitten uutta lainsäädäntöä eri tarkoituksiin. Meidän pitää olla varmoja siitä, että olemme varmiita riskeihin ja meidän täytyy myöskin varmistaa, että me vaadi liikaa pääomaa. Sehän estää sitten rahoitusmarkkinoiden kunnollisen toiminnan. Eli tällainen kalibrointi mielestäni, kun ajatellaan kaikkia näitä lyhennyksiä, tätä aakoskeittoa, niin olisi hyvä, että meillä olisi jonkinlainen analyysi kaikesta tästä. Kiitos. So I would like to add... Kiitoksia. Minäkin lisäisin vähän samantyyppisesti tähän Högmarkin mukaisesti, koska minunkin mielestäni MREL, eli hyväksyttävät velat, ovat hyvä käsite, parempi kuin teläk, koska se on kattavampi. Ja samanaikaisesti täytyy miettiä, kuinka konkreettisia ovat tulokset tällaisesta täytäntöönpanosta, kun ajatellaan sitä, miten se vaikuttaa tähän lisäpääomittamisvaatimukseen tai siihen, että mietitään tätä kokonaistappioiden sietokykyvälinettä. Tämähän on kakkospilariin liittyvä kysymys. Siihen liittyvät kaikki nämä puskurit. Ne kaikki eivät ole ja Eli jos nyt oikein olen ymmärtänyt, eli jos sitä pannaan täytetön tässä muodossa, niin silloin pankkien sen lisäksi, mitä ne ovat tehneet pilari kakkosessa, niin sen lisäksi niiden pitää tehdä vielä jotain lisää, koska kaikki ne eivät kuulu MRLeihin, mutta te puhutte kuitenkin, että toimia pitäisi olla ykköstasolla. Eli mitä se tarkoittaa sitten konkreettisesti, kun vaaditaan lisää pääomaa? Ja sitten kysymys, millä tavalla voitaisiin välttää riski siitä, että mutta on hiukan roolien hämmennystä, kun ajatellaan tätä elvytysviranomaista ja sitten muita viranomaisia, koska saattaa olla niin, että valvontaviranomainen tekee suosituksen ja katsoo, että tarvitaan johonkin pankkiin lisää pääomaa. Ja sitten kriisiratkaisu viranomainen tekee oman arvionsa, joka onkin erilainen, koska MRLien osalta pitää sitten lisätä pääomaa. Eli miten voidaan välttää se, että luodaan tällaista päällekkäistä sääntelyä, että kaksi tahoa tekevät saman asian, mutta kuitenkin sitten päättyvät eri lukemiin näiden pankkien osalta. Ja kolmas kysymys liittyy artiklan 3 kohtaan 7. Katsotteko, että tämä määritelmä pohjautuu mediaaniarvoille, kun ajatellaan näitä vertaisryhmiä. Eli voiko tämä vertaisryhmä käsite, onko se sopiva tähän, kun mietitään näitä määritelmiä, vai pitäisikö kriisiratkaisun olla sitten pankkikohtainen kysymys? Ja tämäkin on käsite, joka liittyy pikemminkin valvontaan, vakavaraisuus lähestymistapaan, eikä niinkään kriisiratkaisu lähestymistapaan. Eli tässä minun kysymykseni. Who wants to start? Kuka haluaa ensimmäisen puheenvuoron? Thank you very much. Thank you for all the questions. I'm happy. Kiitos kaikista kysymyksistä. Voin aloittaa ja kaikki kysymykset koskettavat samaa alaa, joka kyllä kannattaa selventää. Ja se, mitä Rova Gular kysyi teilläkin tulevaisuudesta. No siitä ei sitä ennusteena, se ei tietenkään ole helppoa. Amrel vastaan Telak, Elisa Ferreira, Gunnar Röckmark, itse te puheenjohtaja kysyitte ja monet muut. Tehdään selväksi, mitä kaksi käsitettävää ovat. Hyväksyttävät velat, MRL on konsepti, joka on täysin sopusoinnussa uudelleen pääomattamisreformin kanssa pankeille. Siihen kuuluu kaikki omat varat, mukaan lukien nämä puskurit, kuten sanoitte selkeästi. Se on pilari kakkosen konsepti. Eli se täytyy olla. Se on hyvin vaativa, koska MREL on, koskee 8 prosenttia saamisista, siis korkea arvo. Tietysti riippuen pankin riskipainotuksesta, mutta se voi olla missä tahansa sanotaan nyt 16-18 prosentin välillä riskipainotetusta saamisesta jopa 25 prosenttia asti. Eli tässä ajatellaan jotain hyvin vaativaa asiaa nyt. Ja useimmissa tapauksissa se on jopa vaativampi numerisissa arvoissa, siis katsotaan myös laatua, mutta numerisissa arvoissa vaativampi jopa kuin TELAC, tappion sietokyky. Burkhard Palt sanoi, että Amrel on tae sillä, että Beilin toimii, ja se on ihan oikein. Te yhteisöantajia olette pyrkineet juuri tähän. Täytyy olla Amrel ja sitten pankkina täytyy olla kyky kirjata 8 prosenttia, jos sitten kun se hetki tulee 8 prosenttia saamisesta. Ja se on vähimmäis määrä alaskirjaukselle Beilinille. Se on sitten ehto sille, että muut interventiot soveltuvat. Sitten BRRD-lainsäädännössä, erityisesti kriisiratkaisudirektiivissä, ei ole tarkoitettu, että siellä olisi eroa summissa pienille ja suurille pankeille, mutta on ihan loogista, että siellä ei ole nimenomaan kirjoitettu mitään eroa siinä suhteessa, koska MREL on pilari kakkosen käsite, eli ihan sinänsä siellä on se oikeasuhtaisuus mukana. Koska siellä katsotaan, että mikä on se vaadittava MRL määrä. No miten tämä ämrel sitten teelläkin? tappion sietokykyyn liittyy. No ensinnäkin katsotaan, että mistä tullaan teelakissa. Te, jotka salissa olitte ja puheenjohtaja Ecofinin neuvostossa, te olitte sillä paikalla Milanossa kaikki valtiovarainministerit siellä ECOFIN-neuvostossa Milanossa hylkäsivät tämän alkuperäisen konseptin, joka, jota kutsuttiin G-lakiksi. Ja pyysivät sitten komissiota neuvottelemaan vain t -lakista. Miksi he tämän alkuperäisen konseptin hylkäsivät? Koska g ei ollut mukana pääomaa. Se oli ortogonaalinen. Eli tämä reformi, jota on toteutettu viimeisten kolmen vuoden aikana, kun taas t on mukana omat varat kuitenkin, ja te puheenjohtaja otitte tämän esille. Teilläkin ei kuitenkaan kuulu puskureita, ainakaan tällä hetkellä. Ja sitten tulee, käsitellen myös kysymystä, että miten näin jatkokehityksen, mutta tällä erää teilläkissä ei ole puskureita. Tämä on se ensimmäinen suuri ero teilläkin Ämrilin välillä. Ja toinen ero teilläkin Ämrilin välillä on se, että kun Ämril on kattava ja tämä vastauksena Burkhard Baltzille. Ämrellissä on niin, että kaikki voidaan alaskirjata, niin T-lakissa ei ole tätä konseptia. Erityisesti sitä ei ole etuoikeutetulle saamiselle, koska siellä on katto 2,5. Eli se on enimmäismäärä, jota Ämrellissä ja ei ole. No nyt meidän kehyksessämme ja suunnitelmassamme on, että kaikki voidaan alaskirjata. teillä kehyksessä tai ainakin tällä hetkellä. Etuoikeutettu velka voidaan hyväksyä 2,5 asti. Kun nämä kaksi eroa yhdistetään, niin se numero, joka Tiilakin osalta lasketaan riskipainotetussa summitissa, niin Tiilakissa on 16 tällä hetkellä. On keskusteluja, että pitäisikö, missä se pitäisi olla 16 ja 20 välillä. Eli 16 otetaan, sitten se täytyy muuttaa äh, veloiksi. Todennäköisesti pienempi kuin kahdeksan, mutta tietysti kaikkia puskureita ei voi ottaa mukaan, eikä etuoikeutettuja. Eli kun analysoidaan, mikä vaikutus sillä on, niin määritelmä voidaan tehdä vain kunkin pankin tasolla. Eihän niitä niin paljon ole, kuten sanoimme, koska TEAC soveltuu vain suuriin pankkeihin. Eli nämä kolme elementtiä, jotka Elisa Ferreira teki hyvin selväksi. Siis tämä niin kutsuttu mismatch tai erotteellakin teilläkin ja Amrelin välillä, siis siis tämä koko 16 vastaan 8 prosenttia saamisista. Sitten puskurit MRLissä mukana Teologissa ei mukana, ja sitten nyt on oikeutettu velka täysin mukana Ämrellissä mukana vain 2,5 prosenttiin asti Teologissa. Eli nämä ovat nämä pääerot. Mihin tässä sitten ollaan menossa? Mihin kehitys vie? Se on kyllä hyvä kysymys. Meillä on viitteitä siitä Eli kun tämä on 16 ja 20 välillä T-lakissa prosentti, niin mielestäni ihan oikein molemmat ovat sitä mieltä, että jos tässä tulee liikettä, sanotaan 18, niin sitten myös 2,5 etuaikoa sen pitäisi muuttua. Sitten Miten paljon se sinne haarukassa pitäisi liittyä, sitä en osaa sanoa. Toinen tärkeä pointti on se, että TELAC on Tällä hetkellä laadullisessa vaikutusten arvioinnissa siinä pyritään tarkastelemaan kysymystä, jonka kaikki kysyitte, eli vaikutus teelakkiin. Ja mikä on sen vaikutus laajemmalti talouteen? Tämä on tehtävänantoon teolakissa kirjoitettu selkeästi ja siitä oli kovat neuvottelut eri kansainvälisissä kokouksissa. Tämä on se pääpointti. Sitten tämä toinen kysymys on sitten ehkä pankeista, jotka voidaan purkaa. eli se Ferreira tämän kysyi. Farkas varmaan vastaa yksityiskohtaisemmin, mutta on selvää, että jos laitos voidaan purkaa, se sitten RTSS EVAssa odotamme kevyempää kohtelua, koska tarvitaan vain tappion sieltä käsittely eikä uudelleen pääomittamiselle. Eli tämän verran haluaisin sanoa kiitos. Kiitoksia. Yksi kysymys vielä, koska itse en ole niin hyvä asiantuntija kuin kollegat. Te puhuitte, että MRLin taso on 8 prosenttia, mutta onko tämä kirjattu alas, koska Minun käsitykseni on se, että 8 prosenttia on taso, joka liittyy tähän bail-in kysymykseen, eikä varsinainen MRLin taso. Eli ehkä nämä ovat läheisiä, mutta on tiettyjä välineitä, joita voidaan ottaa mukaan tähän 8 prosenttiin, mutta ei kuitenkaan MRLiin. Eli jos sanotaan, että MRL sinänsä on 8 prosenttia, niin eikö silloin mennä hiukan tason yksi yläpuolelle vai olenko nyt väärässä? Clearer. Niin, minun olisi pitänyt sanoa tämä selvemmin. 8 prosenttia tuosta ratkaisusta lähtien ja muu jää pilariin kaksi. Eli pilarissa kaksi ei ole lukua, koska jos siellä olisi luku, niin se ei olisi ollenkaan pilari kaksi. Eli tämä on pilari kakkosen väline mutta kun sitten päästään tuohon varsinaiseen kriisiratkaisuun, niin silloin tullaan tuohon 8 prosentin pelastussuunnitelman lukuun. Mutta ennen kuin tuohon kriisiratkaisuun päästään, olette aivan oikeassa, minun olisi pitänyt esittää tämä selvemmäksi. Selvemmin pysymme pilarissa kaksi ja siellä ei tuota lukua ole. Kiitos. Ei. Kiitos sitten pankkiviranomainen. A few point to, uh, uh, to add. Muutama sana äskeisiin erinomaisiin esityksiin, eli aikataulusta. Ja sitten tuohon globaaliin TELAC-ehdotukseen ja MREL-ehdotuksiin. Giegold viittasi tähän. Tulisi pyrkiä näitä kahta hanketta viemään rinta rinnan eteenpäin ja siksi standardeissa ollaan vähän myöhässä mutta olemme sitä mieltä, että kun tuo TELAC-ehdotus etenee, niin ja me pystymme sitä sitten teknisissä standardeissa muokkaamaan sen tyyppisenä kuin se nytkin on, on pieniä asioita, joihin täytyy vielä puuttua perusteellakin mukaan kelpoiset vastuut. Ja sitten tutkailemme näitä MERLn mukautettavia ehdotuksia systeemisesti, systeemijärjestelmän kannalta merkittäville pankeille. Eli tässä on kyse siis teknisistä standardeista, jotka myös sitten tulemme julkaisemaan. Ja sitten puhuttiin siitä valvonta-arvion ja pankkien kriisiratkaisuarvion välisestä päällekkäisyydestä. Päällekkäisyyttä ei varsinaisesti ole, koska kun me luomme teknisiä standardeja ja asiakirjoissa, joita olemme käyttäneet hyväksemme ja julkaisseet, niin niissä esitetään erilaiset menettelyt kaiken kattavan arvioinnin toteuttamiseksi juuri tuon sietokyvyn näkökulmasta ja myös hyväksyttävien velkojen näkökulmasta. Ja me kyllä tiedämme, että meidän täytyy pyrkiä mukauttamaan näitä pilarin kaksi valvontamenettelyihin ja me pyrimme kriteereitä myös mukauttamaan pääomavaatimuksista valvontamenettelyissä ja myös sitten tappion sietokykymenettelyissä kriisiratkaisun näkökulmasta. Totta kai lopulliset MRL-vaatimukset jäävät varsinaiselle kriisiratkaisuviranomaiselle, mutta joka tapauksessa meidän täytyy miettiä, minkälaista menettelyä me voisimme käyttää saadakseen nämä kaksi eri prosessia rintarinnan kulkemaan, mutta tämä varmaankin nyt riittää tähän kysymykseen. Tietysti tässä valiokunnassa täytyy miettiä, onko tällainen tärkeä käsite kuin TELAK, voidaanko sitä panna täytäntöön pienillä muutoksilla. En nyt tiedä. No me tietysti arvioimme tätä oikeudellisestihan. Tämä on erittäin merkittävä kysymys. Me haluamme sitä käsitellä, koska olemme olleet mukana tässä keskustelussa. Esimerkiksi, no nyt haluan käyttää tilaisuuden hyväksi ja kysyä, mikä on taloudellinen syy tämän 2,5 prosentin lukuun? Mistä tämä luku tulee? No, kaksi asiaa. Miksi tämä etuoikeutettu tilanne on erilainen. Oltiin huolissaan siitä, että bailing in suurien pankkien osalta levittäisi tätä tartuntaa hyvin pitkälle. Ja sitten puhuttiin tästä kattotasosta. Ja tietysti loogisesti tämä sitten nostaa näiden juniorien määrää. Ja silloinhan tartuntavaara on paljon pienempi. No sitten 2,5 prosenttia, mistä se tulee? No se tulee ihan neuvotteluista. Ja jos katsotaan t tilannetta tätähän nyt vielä arvioidaan, mutta siellä on kaksi tai kolme poikkeusta, jotka ovat suurin piirtein tällä tasolla ja pari-kolme muuta eivät sitten liity meihin. Ne liittyvät esimerkiksi erityisrahastojen käyttöön. Ja sitten 2,5 prosenttia liittyy näihin niin sanottuihin poikkeuksiin. Ja se liittyy siihen, että Euroopassa me uskomme, että nämä seniorit voidaan ottaa mukaan tähän pakettiin, mikäli se on tarpeen. Ja kansainvälisesti supersuurten pankkien osalta katsottiin, että olisi järkevämpää, ettei käytetä pelkästään tätä summaa. Point to, to, to clarify. Ja vielä kysymykseen ne seuraavat sanat. Minä pyrin ehdottamaan sitä, että RTS itsessään eivät välttämättä saa pakottava välttämättä täytäntöön pantavaksi tuota telac ehdotusta vaan kyse on siitä, että RTS liittyy oma prosessi, jonka täytyy lisää, sisältää muun muassa hyväksyttävien velkojen menettely yksittäisenä menettelynä eurooppalaisille pankeille, ja sen pitää vastata myös telac vaatimuksia Mutta arviointi perustuu yhteen ainoaan vaatimukseen, joka juuri on sitten esitetty tuossa luottolaitosten ja sijoituspalveluyrityksen elvytysdirektiivissä. Kiitoksia. Haluaako esittele vielä lisätä jotain? Voi, voinko siirtyä eteenpäin? Jossain mielessä kuulla komissiolta vielä mitä riskejä tulee eri lainsäädännöistä, joilla pyritään käsittelemään samaa ongelmaa. Jos nyt lisätään pääomavaatimuksia, jotka loppujen lopuksi voisivat sitten olla vastakkaisia vaikutuksia aiheuttavaa. Ei nyt välttämättä nyt, mutta jonkunlaista. Että miten näitä voidaan kuvata, näitä vaikutuksia kalibroinnille. Tiedän, että komissio ilmoitti omasta vaikutusten arvioinnistaan ja mekin olemme mukana tässä Valtsin mietinnön osalta. Mutta tämä erityinen kysymys, jonka esititte hyvin selkeästi, no, tämä on meidän velvollisuutemme, mutta tämän keskustelun jälkeen ehkä meidän pitäisi neuvotteluissa palata tähän kysymykseen – sitten kun teillä on näitä tietoja, joita esittelijä pyysi. Eli haluaisimme palata tähän kysymykseen ja seurata sitä läheisesti. Yhtäältä haluamme turvata täydellistä johdonmukaisuutta tason yksi kanssa ja toisaalta haluamme välttää ei-toivottuja seuraamuksia – siitä, että tästä välineestä tulisi elementti, joka ei täysin sovi yhteen muihin asioihin, ja sehän saattaa sitten vaikuttaa pääomavaatimuksiin ja reaalitalouteen. Ja sitten teilläkin osalta me tietysti tarvitsemme kunnollista keskustelua juuri näistä syistä, jotka sanoitte. Eli meillähän on näitä välineitä, joita pohditaan, ja meillä on nyt standardi, joista emme ole neuvotelleet. Ja jos sanotaan, että voidaan käyttää vain 2,5 prosentin osalta, no lainsäätäjälle tietysti, no Silvi Gula on täällä, hän on sitten käsitellyt yleisemmin tätä suhdetta Geneven kysymyksessä, äh, siis Baselin kysymyksessä. Ja haluamme sitten palata tähän TELAC-kysymykseen, mutta tästä puhutaan sitten koordinaattorien kanssa, eli miten tätä asiaa arvioidaan. Kiitoksia. Ja sitten toinen kohta, CBA. Tätä on käsitelty tässä valiokunnassa. SRR-arviointi pankkiviranomainen on julkaissut tästä raportin 25. helmikuuta. Eli tässä on ehdotettu, että nämä kaikki käsitellään yhdessä. Eli tämä ja sitten ulkoinen luottoarviointi, instituutio, Mehän luimme tästä CVA-raportista. Me emme pitäneet siitä ja vastasimme siihen. Me tiedämme tämän välineen historian ja nämä poikkeukset ja syyt näihin poikkeuksiin. Ja nyt pankkiviranomainen sitten puhui tästä ja mahdollisista tulevista toimista tällä saralla. Eli ensin antaisin jälleen pankkiviranomaiselle puheenvuoron CVA-kysymyksestä. I, um, as... Kiitokset. Kuten sanoittekin, niin me olemme saaneet mandaatin oikeudellisen velvoitteen laatia valvonta-arvion tästä vastuun arvon oikaisusta. Tämän toteutimme helmikuussa. Se oli hyvin tekninen kertomus ja siinä oli paljon tietoihin perustuvaa arviota eri pankeista, jotka vapaaehtoisesti tarjosivat tietoa. 32 pankkia, 26 niistä välitti hyvin yksityiskohtaista tietoa meille. Kertomus, kuten jo sanoittekin, ei välttämättä ole teitä miellyttänyt, mutta kuitenkin kertomuksen yksi johtopäätöksistä oli se, että unionin poikkeukset vastuun arvon oikaisujärjestelmässä itse asiassa vaativat uudelleen tarkastelua ja niitä täytyy ehkä nykymuodostaan muuttaa, koska on olevassa selviä riskejä, vaaroja oikaisujärjestelmässä ja se ei nykyunionin lainsäädännössä korjaudu kun ja lainsäädännössä on poikkeuksia. Toisaalta meidän täytyy myös muistaa se, että se miten kalibroidaan nykyistä Baselin sopimusta, miten Baselin sopimus nykyisellään käsittelee vastuunarvonoikaisuja ja myös kansainvälinen järjestelmä, miten se siihen suhtautuu. Tämä koko järjestelmä on liian konservatiivinen ja me olemme maininneetkin sen tässä kertomuksessamme. Eli ennen kuin ryhdymme lainsäädäntöä muuttamaan tai mahdollisesti edes miettimään tulevia muutoksia lainsäädäntöön, niin CVAn kehystä kansainvälisellä tasolla ja Paasilin keskusteluissa täytyy seurata tarkalla silmällä. Ja me olemme pyytäneet Paaselin mm, viimeisimmässä kokouksessa myös lisätietoja asiasta ja me olemme esittäneet myös oman kantamme siellä selvästi että sen, että me tuemme sitä, että täysin läpi käytäisiin nyt tämä vastuunarvon perusta kokonaisuudessaan kauppakysymyksissä. Näin me olemme sitä mieltä, että Tästä voidaan tehdä poliittisia suosituksia ja me esitämme kertomuksessamme sitä, että kansainvälisiä standardeja käydään uudelleen läpi ja vastuun kehys siirretään tuosta Trading Book-kehyksestä ja siihen tehdään muutoksia koko vastuun arvonoikaisukehykseen ja sen jälkeen unionissa voitaisiin uudelleen miettiä näitä CVA-poikkeuksia, jonka pohjalta saisimme tulevaisuutta ajatellen kaiken kattavan puitteiston. Ja tuo, jossa se voitaisiin selvästi saada kiinni kaikki mahdolliset vaarat ja riskit, mutta ei kuitenkaan liikaa rankaistaisi muutamia tiettyjä pankkeja, joka puolestaan sitten haittaisi, mikä puolestaan sitten haittaisi kokonaistaloutta. Tällä, tämä, nämä sanat haluaisin esittää nyt tähän ihan kärkeen alustukseksi ja säästän aikaa keskusteluun ja jos kesku, kysymyksiä ilmenee, niin voin esittää teille sitten yksityiskohtaisempaa tietoa. Kiitos. Mario Nala. Kiitos sitten Marjo Nava. On, on uh, CVA is very simple. We... Niin, mehän kaikki muistamme tämän historian. Te lainsäätäjinä käytitte erityisoikeuksianne ja otitte käyttöön tiettyjä poikkeuksia, mitä tulee laajempaan talouteen. Ja meillähän on sel- selvää, että nämä poikkeukset – on otettava huomioon. Meillä on hyvin varovainen lähestymistapa, emmekä aio ehdottaa mitään erityisiä muutoksia, varsinkin kun otetaan huomioon, että Basel itsessään on jo CVAn uudelleen muokkausta. Ehkä siinä ei mennä niin pitkälle kuin te menitte lainsäätäjinä, mutta siinä kyllä siirrytään siihen suuntaan. Eli en nyt katsoisi, että olisi järkevää ehdottaa mitään muutoksia näihin suuriin kysymyksiin, kunnes Basel on saanut tehtävänsä päätökseen. Ja Baselin komiteassa totesin monta kertaa, no mehän emme noudattaneet näitä suuntaviivoja, mutta se, että nyt mietitään tätä asiaa uudelleen, niin se tarkoittaa varmaankin, että me olleet ainoita, joilla oli epäilyksiä sen suhteen, pitäisikö niitä noudattaa. Sitten lyhyen aikavälin suositukset, jotka ovat, joita meillä on. Parlamenttihan antoi meille delegoidun säädöksen, emmekä vielä ole arvioineet sitä, onko nyt kriittistä massaa vai ei mahdollisesti käyttää delegoitua säädöstä, mutta se nyt on pieni kysymys. Suuri kysymys liittyy siihen, miten valtion arvon oikaisupuitteet sitten kehittyvät kansainvälisesti. Kiitos. And, uh... Kiitoksia. Niin, tämä kuulosti ihan järkevältä. Ja sitten Balts. Äh, Kiitokset, puheenjohtaja. Kernaasti tarttuisin vastuunarvon oikaisuun liittyvään vaatimukseen. Trilogin puitteissa otettiin poikkeus sekä ei rahoituslaitoksille, sille vastapuolelle ja julkisille. Tiedämme, mitä on puhuttu näistä poikkeuksista ja että ovatko ne sopusuunnissa Baselin kanssa. Tämä lainsäätäjän aikoma poikkeus, niin ei kakkostason toimenpiteellä hoidu mielestäni ja sen vuoksi haluaisin lyhyen selvityksen EBAlta. Miten EBA haluaisi tässä toimia. Kiitos. Thank you. Uh, we have a... Kiitoksia. En... Haluako joku? Niin. Sven. I would like to... Niin. Haluaisin esittää kaksi kysymystä liittyen näihin suunta, liittyen kunnolliseen palkkioihin. Onko tämä nyt oikea hetki? Niin, puheenjohtaja. Siis onko tämä nyt oikea kohta puuttua tähän kysymykseen? Siis puhuttako? Eh, niin, siis. Ehkä on järkevämpää, jos toistan sen saksaksi. Siis nämä palkkioon liittyvät kysymykset. Ei se ei ole vielä tässä, että siihen tullaan pian. Silvin. Uh, Haluaisin kiinnittää huomiota siihen, mitä tässä äsken kuulimme sanottavan. Minkälaisia välineitä tulisi ottaa käyttöön eurooppalaisen tilanteen erityislaatuisuuden huomioon ottamiseksi. Ja kun komissio esittää tällaista investointisuunnitelmaa esimerkiksi No, ehkä voi edelleenkin olla hyvä ajatella, että vaikkapa julkisen velan rahoittamispoikkeukset olisivat edelleenkin perusteltuja, mutta miten nyt oikeastaan nyt näette tämän koko prosessin? Onko tämä teidän viimeinen sananne vai miten toimitte Paaselin päätösten Paaselin komitean ja päätösten jälkeen. Me tietysti tiedämme, minkälaiset vaikutukset tällä on koko rahoituspalvelualalle, mutta myös PK-yrityksille, jotka lopulta tästä sitten kärsivät. Kiitoksia ennen pankkiviranomaista. En tiedä, onko muita kollegoita, jotka haluavat puheenvuoron? Ei. Eli lisäisin vain yhden huomion tietysti olemme tyytyväisiä siihen, mitä komissio sanoi. Euroopan pankkiviranomainen on eri kannoilla, ainakin osittain. Eli kysyisin, pitäisikö ottaa huomioon näissä arvioissa myöskin fakta, että kun ajatellaan valuuttaa, jota käytetään kaupankäynnissä, niin silloin on ero, kun ajatellaan vaikka dollaria ja muita valuuttoja, euro mukaan lukien. Ja jollain tavalla mielestäni tämä toimenpide jollain tavalla kompensoi tätä epätasaista tilannetta, kun ajatellaan takeita rahoituslaitoksille mitä tulee valuuttakurssiriskeihin, joita muilla ei välttämättä ole, koska valtaosa kaupasta käydään dollareissa. Tämäkin on elementti, joka tietyllä tavalla perustelee tätä globaalia lähestymistapaa tähän poikkeukseen Euroopan tasolla. Eli millä tavalla te näette tämän asian? Lisa. Elisa. The general framework. Niin, tämä yleiskehys, jonka esitteli Vätsäke herra Farkas että avo oli selkeä. Mutta minusta tästä puuttuu eräänlainen aikataulu tästä prosessista, joka on Baselissa meneillään. Ja myöskin, koska tällä välin täytyy tätä, näitä välineitä käyttää. Ihan jokapäiväisessä toiminnassa. Eli miten tämä aikataulu mielestäni on? Koska ei tässä limbossa voida olla loputtomiin. Thank you. Uh, thank you very much. Kiitokset. Niin, pyrin lyhykäisesti vastaamaan. Ensiksi se, me olemme ainoastaan nyt laatineet tällaisen kertomuksen. Me emme sen enempää ole tehneet. Tässä on tiettyjä poliittisia suosituksia, mutta ei kyse ole kuitenkaan mistään lainsäädännöllisestä luonteesta eikä myöskään oikeusvaikutuksista. Joka tapauksessa tietyt CVA-riskitekijät oikeastaan ohjaavat aliarvioimaan pankkien taseita. Ja pankit itsekin pitävät hallussaan pääomaa riskiä vastaan omassa riskin hallinnointijärjestelmässään. Ja me olemme tehneet tässä sellaisen ehdotuksen, mikä liittyy pilariin kaksi, ja se on myös meidän tekstissämme havaittuna havaittavissa, että jotkut kansalliset viranomaiset ovat jo ryhtyneet käyttämään pilarin kaksi esittämiä välineitä CVA-riskien ratkomiseen, kun on kyse CVA-riskeihin tehdyistä poikkeuksista lainsäädäntökehyksessä. Ja me olemme pyrkineet poliittisissa suosituksissamme sanomaan, että jos pilarin kaksi arvio, arviota käytetään, niin silloin ainoastaan liiallinen riski, joka näkyy yksittäisissä rahoituslaitoksissa tiettyinä hetkinä, niin silloin se pitäisi asettaa pilarin kaksi arviointimenettelyn piiriin. Se on, tämä on poliittisissa suosituksissamme kirjattuna. Ja jos ajattelemme sitten maailmanlaajuista tasoa, niin emme me tietenkään voi ennustaa ollenkaan sitä, milloin kantaamme korja, tai tämä koko kanta syntyy, mutta odotellaan kuitenkin ehdotusta Baselin hankkeesta tämän vuoden loppuun mennessä. Ja kuten Mario Naava jo onkin sanonut, niin tässä asia käsitellään globaalisti uudelleen siitä syystä, ettei nykyinen kehys vastaa tarkoituksiaan. Ja me olemme omassa arviossamme esittäneet, että jotkut CVA-ehdotukset, ehdotuksen riskit ovat 10-20 kertaa korkeampia nämä riskit itse asiassa kuin pankit itse asiassa ovat arvioineet alun perin. Ja näin tällainen ilmiö oli aika laajalle levinnyt. Eli tässä globaalissa kehyksessä on kaikenlaisia yliampuvia kohtia ja sitä täytyy tutkailla uudelleen. Ja tässä puhuttiin myös sitten eri riskitekijöihin. Nykyisellään haluttaisiin muuttaa CVAn kehystä ja näin siirryttäisiin enemmän riskin vähentämisen suuntaan ja kaikki markkinatekijät otettaisiin tarkoin huomioon, kun arvioidaan kokonais mm, CVA aiheuttamaa riskiä pankille. Ja näin me ehdotamme sellaista, mikä myös vastaa komission ehdotusta, että nykyinen puitteisto on edelleenkin sovellettavissa ja meillä on sitten myös globaali prosessi käynnissä, joka meidän toivoidemme mukaan johtaisi järkevään CVA-riskin arviointiin ja sen pohjalta voitaisiin sitten tehdä johtopäätökset, miten tätä uutta maailmanlaajuista kehystä voitaisiin ujuttaa eurooppalaiseen lainsäädäntökehykseen. Kiitos. Yeah, thank you. Uh, very little to add, but... Kiitos vähän lisättävää, mutta että tulisi selvästi Burkhard Paltz, kyllä CVA on poikkeus tietysti. Sen te tiesittekin. Ja ollaan kovin tietoisia siitä, mitä päätettiin siitä, että ne tapaa sille, mutta otetaan myös yleistä taloustilanteetta. Siis ehkäpä juuri Euroopan takia sehän on. Siellähän on puolet Euroopan maailman pankeista. Niin jos Eurooppa ei noudattaisi globaalia SCVA-standardia, niin Pääsellissa siellä jopa ajateltiin sitä, ja se kertoo paljon. Ja sen vuoksi sanoin hyvin selvästi, niin kauan kun ei olla tätä loppuun saatettu, niin en näe tarvetta liikkua nyt. Milloin sitten se lopullinen aikataulu on, kysyi Ferreira. Aikataulu on suunnilleen vuoden lopussa, mutta ei nyt olla varmoja. Mutta on kovin tärkeää se, mitä Farkas sanoi, että logiikka on se, että integroidaan CVA muihin riskeihin niin, että muiden riskien kompensointi tai niiden olemassaolo voidaan ottaa huomioon. Ja Rova Gular kysyi PK-yrityksistä, siis toinen poikkeus Baselissa, ja siltä osin komissio varmaankin arvioi tilanteen tästä anekdoottisesta evidenssistä, jota meillä on. Siis ei poikkeus, mutta tämä vähennys, joka on taattu, toimii hyvin, eikä se liikaa estä rahoituksen virtaamista pk-yrityksille. Ja vaikka se sinne jääkin, niin, niin että se ei ole sopusunnossa Basilin kanssa, niin en usko, että siitä olisi, sinne liikuttaisiin erityisesti mihinkään suuntaan. Mutta kuten sanottu, täytyy arvioida tilannetta. Kiitoksia sitten nämä tekniset standardit, jotka liittyvät ECAan luottoarviointiin, eli pankkiviranomainen jälleen saa aloittaa. Ähm. Kiitoksia jälleen. Tämä nyt uusi asia esityslistalla. Tämä on hyvin tekninen kysymys, Tämä hyvin teknistä työtä, jota Euroopan pankkiviranomainen tekee, mutta siihen on tullut paljon kannanottoja ja se on aika kiistanalainen. Ensinnäkin sanoisin, että pankkiviranomainen on johtanut tätä työtä. Sillä hän on tästä asiasta kokemusta, mutta tämä on yhteistyötä EIOPAN ja ESMAN ja EBAn kanssa. Eli me teemme läheistä yhteistyötä sisarorganisaatioidemme kanssa – ja EIOPA myöskin on julkistanut kuulemisasiakirjan, joka liittyy Solvenssi 2, joka on CRRn mukaista. Eli voin vakuuttaa teille, että meillä on hyvin läheistä koordinointia näiden kahden muun viraston, viraston kanssa. Meillähän on kaksi mandaattia. Ensinnäkin tämä kartoittaminen sinänsä ja tekniset standardit, joissa selitetään näitä kysymyksiä. Ja me olemme valinneet läpinäkyvän tien eteenpäin, jotta meillä on selkeät objektiiviset kriteerit. Ja me olemme käyttäneet tätä kvantitatiivista näyttöä ESMAn tietokannasta. Näin luottoluokituslaitokset voivat tietää, mitä niiltä vaaditaan, jotta ne saavat tietynlaisen kartoituksen, eli jossa on hyvin paljon läpinäkyvyyttä. Ja meillä on 25 raporttia, joissa on perusteet ja näin saadaan hyvin paljon varmuutta kaikille osapuolille. Tämän lisäksi Euroopan viranomainen antaa näille apupaperisaatiokysymyksille eri raportin ja puhun tästä lyhyesti sitten lopussa. Tällä hetkellä olemme saamassa näitä toimia päätökseen ja tämä tulee loppumaan tänä kesänä mutta on kuitenkin vielä yksi kysymys, jota katsotaan ja siitä haluaisin puhua. Ensinnäkin meidän pitää tämä kartoitus pitää mielessä, eli meillä pitää olla riittävästi pääomaa pankeissa, jotka ovat riippuvaisia ulkoisista arvioista. Ja siksi meidän täytyy varmistaa, että pääoma on vakavaraisuustasolla, joka voidaan taata ja joka on suhteessa riskitasoon. Ja toisaalta ainakin jotkut lainsäätäjät myöskin halusivat avata markkinat luottoluokituksille, jota kolme suurta yritystä on dominoinut. Ja meidän täytyy muistaa tämä kilpailun lisääminen. Meillä on nyt vaikeita valintoja edessä, koska vakavaraisuus, kysymykset ja kilpailukysymykset eivät ikävä kyllä kulje käsi kädessä aina. Ja kun mietitään pääomavaatimuksia, niin täytyy muistaa, että jos ei ole tietoja, niin silloin täytyy toimia aika konservatiivisesti. Yksi esimerkki tästä. Jos meillä on kartoitus uuden markkinatoimijan osalta liittyen pk-yrityksiin EU-ssa, ja tällainen luottoluokituslaitos antaa ylioptimistisia arvioita verrattuna kilpailijoihin, joita pankit sitten käyttävät pääomavaatimusten osalta, ja tämä johtaa sitten liian alhaisiin pääomavaatimuksiin. Jos tällainen kartoitustoimi hyväksytään, niin silloin tällaista toimintaa kannustetaan, koska luottoluokituslaitokset voivat antaa tällaisia arvioita vailla kustannuksia. Eli meillä pitää olla kunnollisia pääomavaatimuksia, ja meidän täytyy muistaa, että meidän täytyy myöskin lisätä kilpailua näillä markkinoilla. Sitten voidaan antaa kartoitus ja katsoa, että luottoluokitusvaikutukset antavat enemmän, keräävät enemmän tietoja. Ja tämä on kuitenkin hyvin rajoittava näkemys. No kompromissiratkaisumme, joka mielestäni on ainoa ratkaisu, on se, että nyt täytyy olla toimintatapa, jossa luottoluokituslaitokset eivät voi päästä tähän Credit Quality Step 1. Ja sehän on se vaihe, jossa pääoma vaatimusten vaikutus on korkein, mutta hyvin vähän luottoluokituksia annetaan tässä ykkösvaiheessa, eli sen vaikutuskilpailuun on aika rajallista. Eli luottoluokituslaitosten pitää tuoda enemmän tietoja pöytään, jotta voidaan välttää pahimman tyyppisiä ylilyöntejä, ja siksi tämä kompromissi, josta on keskusteltu, on tasapainoinen, kun ajatellaan vakavaraisuuskysymyksiä ja kilpailukysymyksiä. Sitten arvopaperistamisesta. Tähänkin liittyy ongelma. Yhtäältä johtavat luottoluokituslaitokset ovat toimineet surkealla tavalla, ja meillä on tästä näyttöä selvästi. Ja seuraamukset tällaisesta toiminnasta, joka lähellä liittyy Yhdysvaltojen arvopaperikysymyksiin, se johtaa sitten arvopaperien osalta korkeampiin pääomavaatimuksiin, joka on liian korkea, kun ajatellaan arvopaperistamista erityisesti EU:ssa. Me nyt mietimme juuri, miten tämä ongelma voidaan ratkaista. Meillä pitäisi olla kvantitatiivinen lähestymistapa yritysten kartoittamiseen, mutta me tiedämme, että todennäköisesti tullaan arvioimaan uudelleen arvopaperistamiskysymyksiä ja luottoluokituslaitokset ovat muuttaneet toimintansa huomattavasti. Ja siksi ehkä kannattaa käyttää tämänhetkistä kartoitusjärjestelmää sekä uusien että vanhojen CRAn osalta, ainakin kunnes nämä sääntelypuutteet on pantu täytäntöön. Ongelma on siksi hiukan erilainen kuin yrityskartoitusten osalta, koska me haluamme, että meillä on sääntelyvarmuutta arvopaperimarkkinoilla. Ja kiitoksia, että sain esittää nämä kommentit täällä. Kiitoksia sitten Marjo Nava. Kiitokset, no ei paljon, paljonkaan lisättävää esittämiseen, kartoi, esitykseen kartoittaminen on tietysti merkittävää, kun ajattelemme luottolaitoksia ja niiden toimintaa. Ja ensimmäistä kertaa uudetkin pankit ovat voineet käyttää näitä luottolaitoksia, jotka ovat peräisin pienemmistä luottoluokituslaitoksista. Me tietysti toivomme, että saadaan tällainen johdonmukainen kartoitus aikaiseksi ja näin te sitten päätätte tästä lainsäädännössä, eli laadulliset ja määrälliset elementit otettaisiin tähän mukaan ja myös edistettäisiin kilpailua ja toivotaan myös, että kilpailu, tämän sektorin kilpailu, joka tähän mennessä on ollut aika olematonta, todellakin pysyisi ja siirtyisi vähän tärkeämpään muotoon. Kiitos. Peter Simon. Kiitos ensimmäisenä Peter Dimon. Ja herzlichen Dank an die äh, Kollegen für... Kiitokset kollegalle tästä yksityiskohtaisesta alustuksesta. Erityisesti myös intressit eturistiriidoista. Ja näen, mikä, mitkä ongelmat teillä ovat. Ja kiitos teille myös siitä, että otitte huomioon uudet pienemmät yritykset ja että mahdollisesti mahdollistaa niiden tulo markkinoille. Mutta yksi asia ei tullut esille. Nämä kolmenaan asia. Tupla A-asia. 496 kolmenaan luokitusta pitäisi olla. Ja ei saa olla yhtään epäonnistumista. Jos tuli yksi epäonnistuminen, niin sitten oli 1326 ja kaksi epäonnistumista vielä enemmän ja niin edelleen. Siis ihan puhtain laadullisia arviointeja, jotta kolme aata. Tämä korkein luottoliikutus teiltä, jos sitä halutaan. Eli jos teiltä haluaa teidän korkeimpaan luokkaan, niin täytyy olla niin monia virhettömiä kolmoisaata, niin ettei kukaan niitä voi esittää teille. Eli tässä tripla alla tulee ihan suljettu tapaus käyttöön. Tässä täytyy vielä miettiä, että kyllä osoitit, että on muita mahdollisuuksia, sitten jos on myöhempiä huonompia arvioita, niin sitten tulee laadulliset tekijät mukaan, otetaan mukaan. Siinä kysymyksessä, että miten näitä asioita painotetaan. Tässä täytyy löytää vaihtoehto puhtaan numeriselle positiivisten AAA-luokitusten eh, arvioinnissa 496 voidaan sieltä ehkä ottaa, tai sitten tarjota vaihtoehto, jossa laadullinen osatekijä tulee siihen mukaan. Tai jotain muuta, joka tapauksessa välttää sen, että luomme tässä monopolin. Ja juuri sitähän me haluaisimme purkaa. Thank you. Uh, other Kiitoksia. Haluatko muut kollegat vielä puheenvuoron? Muut poliittiset ryhmät. Ei. Eli sitten vielä pankkiviranomainen. To my colleague, uh, last... Kollegani voisi tästä tähän vastata. Hän teknisemmin osaa puhuttua tähän esitettyyn. The point on the form. Niin, siis 496 kohta on aiheuttanut ristiriitoja ja me palataan nyt perus asioihin. Kyse on alhaisista tasoista, joista me kaikki tietysti olemme samaa mieltä. Ja jos sitten aja, ja myös tarvitaan paljon tarkkailua 496 tietysti vaatii keskustelua siitä, onko se oikea taso. Voitaisiin valita myös alhaisempi taso. Ja jos me me, me, me havaitsemme, että pienillä luottolaitoksilla on edelleenkin hankaluuksia esittää näkemyksiä. Niillä on 10, 2, 30 asiaa esitettävänään ja näin ne eivät pysty täysin tilastotietoja esittämään ja esittämään siis arvioita kattavasti. Eli asia on vaikea hoitaa tätä kautta ja kuten Adam jo sanoi, niin meillä on tässä haasteena se, miten me voimme taata ja kannustaa tietojen keräämiseen. Eli tässä on eroja, vielä pieniä eroja pienten ja suurten laitosten välillä. Erityisesti meidän täytyy kannustaa pieniä toimijoita keräämään tietoja. Jos me näin toimimme, toimitamme sitten kokonaiskartoituksen, niin saisimme samanlaisen kuvan, mutta se kohta, mikä on vielä jäljellä, liittyy juuri tuohon kolme, kolmois A-luokitukseen ja siitä, se täytyy vielä pyrkiä teknisiin yksityiskohdin ratkomaan. Kiitos. No, yeah, I'm very sensitive to, to what... En Simon, ymmärrän kyllä mitä sanoitte. että kuulitte tämän teknisen kysymyksen. Voimme sanoa, että oli tulos mikä hyvänsä, niin kilpailun aikaansaaminen tällä alalla on keskeinen kysymys. Kiitos. entschuldigen Sie, wenn ich an der Stelle nachhake. Jos voin kysyä lisää tässä kohtaa. Niin. Huonommissa arvioissa teillä on laadullisia ja määrällisiä osatekijöitä. Molempia on yhtä paljon otettu mukaan vain tripla Aassa vaaditte, että on puhtaan määrällisiä toimia, jotka johtavat aikaisesti siihen tulokseen, että vain suuret haluavat antaa AAA-luokituksia. Ja sitten jos katsotaan, mitä AAA-luokat ovat, ja sitten ajatellaan riippuvuutta näistä suurista kolmesta, joka on olemassa, niin sanon teille, että ei tätä voida näin hyväksyä. Täältä lähtee ihan selkeä viesti teille, että sitä ei voida hyväksyä. Se oli kohta sitten, kohta kaksi. Ymmärrän, että sanotte, että teidän täytyy pystyä arvioimaan, että missä määrin luottoluokituslaitos tarjoaa luotettavuutta – että siellä on tietty onnistumistaso. Miksi, että sitten mieti sitä, että laadullisten ohella, kun ajatellaan puhtaan numeraalisia, asetetaan sinne toinen rima. Jos on muita lukuja, niin sitten sanotaan, että onnistumisesta siitä. Eli että tämän alhaisemman yhteisluokituksen sisällä aiotuluokituksen sisällä on sitten korkea rima tästä virhettömyystasosta. Jos sitä vaaditaan, niin ihan jos lonkalta sanottuna, mikä vaihtoehto tulee mieleen, niin mutta joka tapauksessa siihen tarvitaan paljon aikaa ja energiaa, että löydetään vaihtoehtoinen ratkaisu. Voin vain sanoa, että se mitä nyt on ehdotettu, Siinä aiemmin puhuin monopoleista, itse asiassa kyse on oligopoleista. Siellä on oligopolirakenteita. Että jos ne tällä tavalla tulevat pysyviksi, niin sitä ei voida hyväksyä. Take the point of, about the, the competition. Ymmärrän se, mitä sanoitte kilpailusta. Olemme miettineet tätä paljon. Esimerkiksi jos olisi 200, niin se auttaisi paria kolmea luottoluokituslaitosta, eli ei suurta osaa. Ongelma on se, että pitäisi mennä niin alas, että jätetään täysin huomiota nämä kvantitatiiviset näytöt. Ja toinen asia, jota nyt korostetaan enemmän, kvalitatiivisella puolella. No en nyt tästä ole ihan samaa mieltä, koska toimintatapamme on täysin kvantitatiivinen, mutta sanoimme, että alempi taso muissa luokituskategorioissa, koska me tarvitsemme vähemmän tietoa, jotta voimme laatia tilastoja muissa kategorioissa, koska konkurssi ongelmat, jos on vaikka 10 prosentin taso, kolmen A tai kahden B kategoriassa, niin sitten tarvitaan hyvin vähän tietoja tilastoihin. Ja, mutta tämä on sitten kolmen A osalta paljon hankalampaa, eli tämä liittyy tilastokysymyksiin, mutta ymmärrämme kyllä nämä huolenaiheet liittyen näihin kilpailukysymyksiin. Sven. Sven. I'm, uh, first of all, I must say that... Niin, minä tuen täysin Peter Simonin sanoja. Sanoitte, että te olette kirjanneet tämän ylös, mutta en ihan nyt tyydy tähän. On esitetty selvät sanat siitä, että ongelmia saattaa ilmetä ja mitä tämä asian ylöskirjaaminen tarkoittaa. Aiotteko te siis uudelleen tarkastella tätä asiaa? Näin teidän pitäisi toimia silloin, kun parlamentti tällaisen viestin teille välittää. I think, um, I think the signal, the signal is clear. Uh... Niin, no viesti on kyllä selvä Eballe. Odotimmekin näitä näkemyksiä, koska kuten alustuksessani mainitsin, niin olemme olleet täysin tietoisia näistä näkökohdista. Yritimme saadakaan kompromissin, kuten mainitsitte, niin että rajoitetaan asia tähän korkeimpaan luottoluokkaan ja sitten mahdollistetaan se, että kartoitus on vastaava pienille ja suurille muissa luottoluokissa. Mutta kuten selitin, niin määrällinen, määrälliset tiedot mahdollistavat sen, että näitä voidaan tässä yhteydessä arvioida helposti, mutta tämä huomio on kirjattu ylös. Haluaisimme vielä miettiä sitä, että mitä laadullisia kriteereitä voitaisiin tarkastella tämän kysymyksen hoitamiseen täällä. Määrällisellä pohjalta löysimme kuitenkin tämän kompromissin. Thank you, and I think it's very clear I personally... Kiitoksia. Olen täysin samaa mieltä Simonin kanssa. Tämä valiokunta katsoo, että pyrkimyksen yhdistää näitä elementtejä ei ole riittävää eikä noudata sitä, mistä on sovittu, koska meillä on hyvin selkeä sanamuoto liittyen tähän toimintaan, eli jotta kilpailua voidaan lisätä markkinoille. Siellähän on kolme suurta luottoluokituslaitosta dominoinut, ja meidän täytyy vahvistaa pienempien asemaa. Tämä on ykköstasolla todettu hyvin selvästi. Eli meidän täytyy ponnistella enemmän, jotta tästä tulee totta, eikä pelkästään teoriaa. Eli kiitoksia. Nyt meidän täytyy siirtyä sitten viimeiseen kohtaan esityslistalla, eli palkkiopolitiikka. Kiitoksia, Maria. Ja nyt Adam Farkas pankkiviranomaisesta ja sitten Jerome Hoyer sen jälkeen amo Mario, ciao. Thank you. Um, thank you, Chair. Uh, uh, again. Kiitos puheenjohtaja. Niin, muutama alustava sana siihen, miten EPA on edennyt palkka. Politiikassaan tarkoituksena on se, että todellakin nyt voitaisiin luoda vahva riskin arviointi ja riskinhallinta ja ettei se myöskään vaikuttaisi sitten huonolla tavalla toimielinten pitkän ajan aikavälin tavoitteisiin. Ja te varmasti tiedätte tämän paljon paremmin kuin minä, että CRD4 vahvisti näitä palkkavaatimuksia. Erityisesti kyse oli siitä, miten sataprosenttisesti täytyisi riskin ottajille taata noiden variabeleiden ja pysyvien elementtien välinen suhde. Tällainen vahva palkiopuiteisto itse asiassa helpottaa laitosten hallinnointia ja ei, ne eivät ole niin haavoittuvia, eivätkä menetä taloudellisesti niin paljon. Ja meidän mandaattimme pohjalta olemme luoneet suuntaviivat ja me olemme paraikaa myös sitten näitä edeltäviä suuntaviivoja käymässä uudelleen läpi. Ja tämä konsultointimenettely päättyy tänään tämän vuoden kesäkuun neljäs päivä ja julkinen kuuleminen järjestetään toukokuun kahdeksas päivä. Me pyrimme harmonisoimaan CRD neljännen vaatimuksia palkkavaatimuksista, erityisesti materiaalisen riskin ottajien näkökulmasta ja päätekijät ovat siinä, että me määrittelemme selvästi, mikä on muuttuva ja mikä on sitten pysyvä palkkioelementti ja tämä on ennakkoehto ongelman ratkaisemiselle ja suuntaviivoissa Suuntaviivojen pääperiaatteet on julkaistu lokakuussa 2014. Kyse on ennalta arvioitavista, pysyvistä ja kiistämättömistä palkkioista, kun on kyse pysyvistä palkkioista. Ja tarvitaan myös selvemmät säännöt siitä, miten näitä bonuksia voidaan laskea. Tässä on esitetty myös selvemmät identifiointikriteerit ja myös esitet, vaadittu pidemmät viiteajat seniori-ikään päässeille henkilöstölle ja myös parempi pitkän aikavälin riskiprofiilin laatimisjärjestelmä tähän on nyt otettu mukaan. Järjestelmät ovat olleet kovasti eroavaisia eri oikeuskäytännöistä riippuen on ollut suhteellisuusperiaate, joka on esitetty artiklassa 92, sen kappaleessa 2 CRD 4 ja siinä, tiettyjä, siinä esitetään, että tiettyjä vaatimuksia ei tarvitse soveltaa, erityisesti payout järjestelmä varsinkin pienissä ja suhteellisen yksinkertaisissa laitoksissa ja kun on kyse tietyn tyyppisestä henkilökunnasta. Mutta kun me luomme tuota tason yksi säännöstöä, jonka komissio on vahvistanut, niin tämän tyyppinen neutralisointi ei itse asiassa vastaa nykyistä CRD-tekstiä. Ja näin tällaiset poikkeukset, joita on tehty pienissä ja helpohkoissa laitoksissa, itse asiassa eivät ole päässeet enää EBAN suuntaviivoihin. Näitä voidaan nyt vielä sitten uudelleen miettiä, jotta voitaisiin niille tarjota helpompaa, vähän kevyempää soveltamista ja täytäntöönpanoa, kun on kyse pienemmistä yrityksistä. Ja tätä arviointityötä tehdään yhdessä kansallisten viranomaisten kanssa ja mietitään, kuinka paljon tällaiset e, muutokset palkkausperiaatteissa tulisivat maksamaan. Ja EBA tarjoaa neuvoja komissiolle kaikista lainsäädännöllisistä muutoksista, joita tarvittaisiin ja minkälaisia kustannuksia niistä sitten syntyisi esimerkiksi pienille alan toimijoille. Kuitenkin pyritään nyt saamaan nämä suuntaviivat saadun palautteen pohjalta päätökseen asti. Joitain ehdotuksia on jo EPA tehnyt komissiolle täytäntöönpanosta. Nyt täytyy tehdä päätös siitä, miten nopeasti suuntaviivoja ryhdytään täytäntöönpanomaan, jotta saadaan palkkiopolitiikka yhtenäistettyä, eikä myöskään syntyisi suuria ristiriitoja, eikä myöskään viivästettäisi keskustelua suhteellisuusperiaatteesta. Varmaa on, että missään tapauksessa tuota 100 prosentin tasoa muutuville palkkiopolitiikkaan valtioille, kun on kyse 200 prosentin osakkeenomistajien hyväksymisestä. Tällaista muut poikkeusta ei voida hyväksyä millekään, minkään laitoksen kohdalta. Ja nyt me jatketaan sitten yhteistyötä täy, toimivaltaisten viranomaisten kanssa. Sen, ja, ja tämä työ on jatkunut siitä lähtien, kun EPA näkemyksensä julkaisi lokakuussa 2014. Ja me olemme myös pyytäneet kansallisilta viranomaisilta tietoa millä tavalla voitaisiin nostaa tuota muuttuvien ja pysyvien palkkioiden suhdetta 200, ja me olemme 200 prosenttiin, ja me olemme myös sitten mm, edelleenkin laatimassa tuota keski, puolivälin arviointia 2015. Tämä liittyy vuoden 2013 taloudelliseen tietoihin, ja me myös mm, vuoden 2015 mennessä julkaisemme tiedot vuoden 2014 pohjalta saaduista mm, tilastotiedoista. Kiitos. Ää, kiitoksia. Huijer. In the interest of time, I will be... Kiitoksia, kun vähän aikaa niin puhun lyhyesti. Komissio pitää hyvänä Evan tekemää työtä suuntaviivaehdotuksesta palkkio, palkitsemispolitiikassa, kuten on mainittu, niin siinä on julkinen lausuntokierros menaillaan. Suuntaviivat ovat mielestäni tärkeä väline, jotka ottavat jäsenvaltiota siinä ja myöskin valvontalaitoksia siinä, että toteutetaan CRD-nelosta johdonmukaisella ja kattavalla tavalla ja samalla tavalla kautta EUn. Mielestämme EBAN ohjeiden suuntaviivojen täytyy olla tiukasti sopusoinnussa CRD 4 ehtojen kanssa, jotka on tässä talossa hyväksytty. Suunta viivat eivät vaadi komission virallista vahvistamista. Komissio on kuitenkin läheisesti seurannut ja tehnyt yhteistyötä EBAn kanssa – tässä lausuntokierroksella, joka on meneillään. Kuten tiedämme kaikki, niin palkkiosääntöjen teksti CRD4 on aika monimutkainen. Ja on todellakin joitakin kysymyksiä siitä, että miten tiettyjä sääntöjä pitäisi tulkita. Erityisesti, ja kollegasin mainitsikin, on ollut keskustelua siitä, että onko oikeudellisesti mahdollista tietyjen ehtojen vallitessa tietysti antaa poikkeus pienille ja yksinkertaisille laitoksille joistakin palkitsemissäännöistä. Komissio on sitä mieltä, että CRDn lakiteksti ei mahdollista tällaisia poikkeuksia. Sen vuoksi odotamme innokkaasti lausuntokierroksella esiin tulleita kommentteja, jotka ovat sitten tärkeä panos siihen, että voidaan arvioida syvällisesti palkitsemissääntöjä ct 4 Arvioinnin tarkoituksessa, jonka siis komissio tekee, niin meitä auttavat myös ulkoiset konsultit, ja tästä on tarjouspyyntökierros menossa, että tällainen konsultti valitaan. Sitten arvioimme mahdolliset jatkovaiheet ja raportoimme sitten parlamentille, neuvostolle 2016 kesäkuuhun mennessä. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Ensimmäinen puhuja Ferreira. Thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Tuen tätä tulkintaa, jonka pankkiviranomainen alun perin teki. Ja kuulin juuri tämän komission vahvistuksen. Mekin vakaasti uskomme, että ykköstasolla ei voida antaa mitään poikkeuksia tai erityiskohtelua missään tapauksessa, mitä tulee palkkapolitiikkaan. Eli oman poliittisen ryhmäni nimissä haluaisin sanoa, että me vahvasti tuemme tätä tulkintaa, joka seuraa tätä tekstiä, mutta myöskin ykköstason lainsäädännössä ja täällä parlamentissa tuetaan tätä, vaikka onkin paljon paineita. Ja me odottelemme tällaista painetta eri tahoilta, Meidän täytyy pitäytyä tämän tekstin hengessä ykköstasolla, eli pähkinänkuoressa. Meidän ei pitäisi ottaa käyttöön mitään poikkeuksia. Näissä puitteissa meidän pitää toimia johdonmukaisesti ja selkeästi, eli me tuemme alkuperäisiä suuntaviivoja, joita pankkiviranomainen ehdotti ja toivottavasti tässä prosessissa ei poiketa näistä linjoista, koska muissa tapauksissa meillä on sitten vakavia ongelmia, jotta tämä olisi oikeudellisesti pätevä. Ja yksityiskohdista palkkaperiaatteet. Tässä on kiinteitä ja vaihtelevia osia, ja ne ovat hyvin selkeitä – Eli älkää nyt monimutkaistako asioita tai kiertäkö sääntöjä, koska tässä hengessä parlamentti ei halua tehdä työtä. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Onko muita kollegoita? Sven? Uh, so first of all... Uh... Niin, ensiksi mekin olemme tyytyväisiä valitsemanne lähestymistapaan ja minä haluaisin ainoastaan seuraavat kysymykset esittää. Ensiksi suuntaviivoista. No, kansalliset viranomaiset eivät joudu pakosta niitä täytäntöön panemaan. Te varmaankin sitten julkaisette tiedot siitä, kuka mitäkin sääntöä ryhtyy täytäntöön panemaan ja myös perusteet tälle, koska suuntaviivojen varsinainen tarkoitus juuri on saada myös tietoa, miten, miksi näin on toimittu ja olisi hyvä saada tietoa siitä, miksi kansalliset viranomaiset päättävät olla noudattamatta näitä suuntaviivoja. Voitte myös siis niiden näiden tämän noudattamatta jättämisen perusteet julkaista. Ja keskustelua on käyty siitä, miten CRD voisi sitten palkitsemisjärjestelmää konsolidoidulla tasolla ja myös alikonsolidoidulla tasolla säännellä. Ja me nyt tähän täytyisi saada todellakin kaikki mukaan, koska muuten syntyy taas uusia porsaan reikiä tekstiin. Ja minä haluaisin vielä lopuksi ottaa huomioon erorahan. Tästä on syntynyt hyvin paljon keskustelua julkisuudesta ja minä esittäisin tämän nyt seuraavassa muodossa. Jos ajattelemme nyt esimerkiksi virasta erottamisen selkeitä syitä niin miksi, ja siihen liittyvän erorahan maksua. Tätä ei välttämättä ole käytetty muilla teollisuuden aloilla niin väärin kuin rahoitusmarkkinapuolella ja meidän mielestämme Esimerkiksi jos työntekijä on tehnyt suuria virheitä, mutta ei välttämättä tämä oli johtanut hänen erottamiseensa. Jollain tavalla tätä tekstiä täytyy korjata, jos joku henkilö tekee su- suuren virheen ja hänet erotetaan ja silti hän saa mainiot erorahat tililleen. Tämä on rahoitusmarkkinapuolella myös nyt jo saatava moraalisten sääntöjen piiriin niin kuin muillakin teollisuuden aloilla. Ja toivon, että teidän sääntönne voisivat selkeytyä kyllä tällä alalla myöskin, jotta voitaisiin olla varmoja siitä, että erorahan käyttö, todellakin jo, siis sen väärinkäytön estäminen todellakin päätyisi nyt jo rahoitusmarkkinapuolelle myös. Kiitos. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? No niin, pankkiviranomainen vielä. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia näistä kysymyksistä ja näistä tukikommenteista. Pari asiaa. Tämä monimutkainen mekanismi. No, tämä nyt on pankkiviranomainen käytäntö, eli julkistamme nämä viranomaisten lausunnot ja sen jälkeen katsotaan, noudattavatko ne suuntaviivoja. Ja jos on selityksiä, jotka ovat kyllä harvinaisia, niin nekin sitten julkistetaan, eli me toimimme täysin avoimesti ja toimimme näin myöskin tässä tapauksessa. Eli voin hyvin selkeästi tämän teille luvata. Sitten toinen asia. Suuntaviivojen soveltaminen konsolidoitujen ryhmien osalta. Tämä oli tosiaan tärkeä kysymys meillekin, eli meidän täytyy antaa enemmän selkeyttä soveltamisalan suhteen ja meidän täytyy välttää sitten porsanreikiä näissä kysymyksissä. Ja kolmas kysymys, erorahat. Tähän voisin vastata, että me tarkastelemme tätä kysymystä hyvin huolellisesti, mutta taso ykkösen vaatimusten mukaisesti trendi on selkeä. Eli yksittäiset instituutiot saavat enemmän liikkumavaraa, mitä tulee maksujen lykkäämiseen tai maksuvälineiden käyttöön. Ja tällä tavalla voidaan sitten mahdollistaa suuria bonuksia, joita maksetaan huolimatta siitä, että myöhemmin käytös osoittautuu sellaiseksi, joka ei ole täysin tavoitteiden mukaista, mutta me tarkastelemme tätä sitten erikseen vielä kun lyömme lukkoon nämä suuntaviivat. Eli jos enemmän selkeyttä tarvitaan, niin pyrimme siihen. Kiitos. Thank you, commission. Kiitoksia sitten komissio. Um, um, Kiitos puheenjohtaja. Ihan lisätäkseni yhden nimenomaisen kohdan herra Kikoldin toiseen kysymyksiin. Ja sanon kyllä, että se oli hyvä kysymys koska alalta on tullut jo kysymyksiä, olemme tarkastelleet asiaa, koska periaatteessa kysymys on siitä, että mikä on CRDn soveltamisala konsernitasolla vai, vai myös tytäryhtiöille. Ja se on hyvä ja perustavanlaatuinen kysymys. Meidän näkemyksemme mukaan CRD4 ei mahdollista mitään yleispoikkeuksia sääntöön, mikä tarkoittaa, että tytäryhtiöt, vaikka niitä ei pidettäisikään pankkeina, vaan ehkä omaisuudenhoitajina, ne ovat silti vakavaraisuus konsolidointia tässä luottolaitoksessa osana, eli tällainen tytäryhtiö, tällaisen tytäryhtiön pitäisi noudattaa tässäkin tapauksessa ja D4 kurja. Ehkäpä muita alan sääntöjä, en tiedä, mutta mielestäni ne ovat selkeästi, ja meillä on myös oikeuden lausunto tässä, ne ovat CRD4 piirissä. Kiitos kysymyksestä, ja on tärkeää, että varmistamme, että CRD4 ei tule kiirityksi millään tavalla. Kiitos. Thank you very much. Uh, we can... Kiitoksia. Tämä kohta voidaan päättää. Haluan kiittää pankkiviranomaista Farkasia, Latsovevia, Mario Navaa, Hoyeria, François Gilberia siitä, että olivat mukana tässä kiinnostavassa keskustelussa. Meillä oli hyödyllistä keskustelua ja parlamentin kannat tulivat esille selkeästi. Seuraava tarkastelu on sitten 26. toukokuuta. Ja ehkä ihan lyhyen tauon nyt voisimme pitää ja odottelemme, että komission jäsenet Moskovic ja Dombrovski saapuvat paikalle. Kiitos. Dear colleagues, I think we can start. No niin, kollegat, voimme jatkaa kokousta. Toivotamme tervetulleeksi komission varapuheenjohtajat Dobrovskisin ja Moskovicin. Toivotamme heidät tervetulleeksi tähän valiokuntaan. Käymme taloudellista vuoropuhelua komission kanssa koskien talouspolitiikan eurooppalaista ohjausjaksoa nyt tärkeällä hetkellä ohjausjaksossa, kun katsot, ajatellaan talouden valvontapakettia, jonka komissio esitteli helmikuun lopulla. Ja sitten tämä uusi sykli, joka liittyy työllisyyteen ja talouspolitiikkaan, sekin on jo esitelty. Ja nyt sitten on maakohtaisia raportteja, joita tulee komissiosta. Ja jäsenvaltiot esittelevät kansalliset vakausohjelmat ja muut ohjelmansa. Nyt toimitaan puitteissa, joissa siirrytään kohti johdonmukaisempaa talouspoliittista lähestymistapaa komissiossa. Vuotuisessa kasvuselvityksessä oli selkeä viesti, tämä kuuluisa kolmio, investoinnit, kasvumyönteinen finanssipoliittinen muutos, rakenneuudistukset. Nämä elementit ovat nyt syvemmin otettu huomioon talous- ja työllisyyssuuntaviivoissa – ja tällä välin tehdyt päätökset ovat olleet johdonmukaisia näiden tavoitteiden kanssa. Ja myöskin meidän innovaatiota ja selkeämpiä elementtejä, mitä tulee näiden täytäntöönpanosäädösten soveltamiseen kasvu- ja vakaussopimuksen osalta. Eli Meillä on nyt enemmän varmuuselementtejä sen suhteen, miten sääntöjä sovelletaan. Ja meillä on taloudellinen lähestymistapa komissiossa, joka yrittää sitten soveltaa näitä välineitä, joita meillä on. Ja nyt me sitten käymme tätä keskustelua. Ja meidän täytyy miettiä, millä tavalla voidaan parantaa välineitämme. Mutta nyt meillä on siis uusi lähestymistapa ja haluaisin kiittää teitä ponnisteluistanne. Ja varmaan voimme nyt sitten aloittaa keskustelun ja ensimmäisen puheenvuoron saa komission varapuhemies Dombrovskis ja sen jälkeen sitten komission jäsen Moskovici kumpikin saa noin 10 minuuttia. Ensin varapuhemies Dombrovskis. Uh, Mr. President, uh, honorable members of uh, Europe. Hyvät parlamentin jäsenet, hyvä puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää kutsusta käymään tätä taloudellista keskustelua. Komission puolelta kyllä näemme, että parlamentilla on olennainen osa, kun eu talous- ja sosiaalipolitiikkaa muotoillaan. Ja tämä taloutta koskeva vuoropuhelu on mielestämme tärkeä ehto demokraattiselle vastuuvelvollisuudelle, jota tarvitaan nyt meneillään olevassa hankkeessa ja myöskin yleisemmän tason koordinaatiossa EU:ssa. Jos ajatellaan EUn taloudellista tilannetta, niin ensimmäistä kertaa vuoden 2007 jälkeen Odotamme, että kaikki 28 jäsenvaltiota ovat positiivisen kasvun uralla. Tämä tosiaan se tulee esille myös talven talousennusteistamme talvelta. Tietysti nyt viime kuukausien aikana tai tulevien kuukausien aikana täytyy nähdä, että miten kehitys jatkuu Kreikassa – Kreikan talouteen liittyy tiettyjä riskejä ja epävarmuustekijöitä edelleen. Mutta talousennusteessa talvelta, niin odotetaan, että kaikki jäsenvaltiot ovat kasvuralla jälleen. Kannattaa panna merkille, että elpyminen on hidasta kuitenkin – ja se on aika heikkoa. Eikä siitä saada työpaikkoja tarpeeksi nopeasti uusia. Voimme myös nähdä, että on joitakin positiivisia merkkejä myös työmarkkinoilla. Rakenneuudistusten ja taloudellisen kehityksen ansiosta monet jäsenvaltiot ovat näihin ryhtyneet. Ja Odotamme, että työttömyys vähenisi enemmän 2016, niin että tämä vuoden positiivinen kehitys jatkuisi enemmän. Tätä taustaa vasten, vastaan, kun elpyminen on hidasta, niin komissio hyväksyi talouden seurantapaketin 25. helmikuuta. Ja paketissa rakennetaan kolmen prioriteetin varan, joita on jo 2015 vuosittaisessa kasvuselvityksessä hahmoteltu. Ensinnäkin investoinnit, ja niin että keskitytään uudelleen rakenneuudistuksiin, ja sitten vastuunalainen finanssipolitiikka. Kolme pääviestiä voidaan esittää tästä helmikuun paketista. Ensinnäkin Makrotaloudellisten epätasapainotilojen korjaaminen edistyy monissa tapauksissa, mutta useissa jäsenvaltioissa edelleen on epätasapainotiloja laajalti. 2014 maakohtaisten suositusten toimeenpano on ollut vain osittaista tähän asti. Osittain se johtuu siitä, että yleensäkin toimeenpano laahaa jäljessä, mutta kaiken kaikkiaan on selvää, että reformien tahdin ja kunnianhimon tason täytyy parantua kun samaan aikaan kuitenkin varmistetaan, että finanssipolitiikka on vastuullista edelleen. Ja voimme nähdä, että myös rakennepolitiikka on tärkeää, ei pelkästään epätasapainotilojen korjaamiseen, vaan myös siihen, että saadaan uutta kasvua liikkeelle ja pehmentää näitä sosiaalisia ongelmia, joita on tullut esiin ja jotka ovat kriisin aikana pahentuneet. Sitten tästä seurantapaketista tarkemmin. Ensinnäkin paketissa on maakohtaisia kertomuksia, joissa talouden kehitystä arvioidaan, arvioidaan talouspolitiikkaa ja myöskin jäljellä olevia haasteita jäsenvaltioissa, kuten myös euroalueella kokonaisuudessaan. 16 jäsenvaltion osalta, jotka ovat syvennetyssä arvioissa, niin siellä on myös arviointi makrotalouden epätasapainotiloista. Makrotaiset analyysit esitettiin kolme kuukautta aiemmin kuin aiemmassa ohjausjaksossa, jotta voitiin parantaa niin kutsuttua omistajuutta ohjausjaksossa ja mahdollistaa enemmän pidempiaikainen keskustelu hallitusten kanssa, työmarkkinaosapuolten kanssa ja sen valtiossa ennen kuin lähdettiin näihin maakohtaisiin suosituksiin ja niitä julkaisemaan. Siellä on arviointi 2014 maakohtaisista suosituksista ja niiden toimeenpanosta. Ja sen perusteella tiedetään, että noin 47 prosenttia CRSistä 2014 vuodelta, eh, siis 42 prosentissa voidaan todeta jota, jonkunlaista edistystä Ja sitten taas pienemmässä osassa täysi toimeenpano on saavutettu. Sitten rajoitettua edistystä tai ei ollenkaan edistystä on 36 prosentissa, 36 prosentissa ja 12 prosentissa suosituksista. Sitten finanssipolitiikasta. Olemme arvioineet sitä, miten jäsenvaltiot noudattavat talous- ja kasvupakettia tai sopimusta. Olemme erityisesti arvioineet niitä maita, jotka mielestämme ovat olivat vaarassa olla noudattamatta marraskuussa, ja erityisesti painotettiin Italiaa, Belgiaa ja Ranskaa. Analyysi perustui 2015 talvenennusteeseen ja komission päätelmiinsä otettiin huomioon erityispiirteet siitä, että mitä joustavuutta parhaiten voidaan käyttää talous- ja kasvusopimuksessa. Kun otetaan huomioon kaikki relevantit osatekijät, mukaan lukien heikko kasvu, inflaatio, ja rakenneuudistusten toimeenpanoaste, niin tehtiin johtopäätös, että liiallisen vajeen menettelyn aloittaminen tässä vaiheessa ei ollut tarpeen, ei Italialle eikä Belgiallekaan. Ranskan osalta oli selkeää, että sen täytyi parantaa ponnistuksiaan sekä finanssipoliittisissa että rakennepoliittisissa uudistuksissa. Ja neuvosto hyväksyi uuden suosituksen, jotta sen liiallinen budjettivaje voidaan korjata vuoteen 2017 vuoteen mennessä, ja Ranskaa vaadittiin myöskin tekemään nopeasti lisäponnistuksia 0,2 prosentin BKTn osalta jo tänä vuonna. Ja olen iloinen, että tämä ponnistus on vahvistettu ja nyt Ranskan, Ranskan suositukseen kuuluu selkeät virstanpylväät valtiontalouden sopeuttamisen vaiheista ja niitä arvioidaan säännöllisesti, kuten myöskin rakenneuudistusten edistymistä. Keväällä ohjausjakson puitteissa arvioimme uudelleen tilannetta kaikkien maiden osalta perustuen uuteen ennusteeseen ja ottaen huomioon lähentymisohjelmat ja kansalliset ohjelmat. Jos finanssipoliittinen ja rakennepoliittinen poliittiset uudistukset ovat sellaisia, joita pidetään riittämättöminä, niin ryhdymme tarvittaviin toimenpiteisiin. Sitten makrotalouden epätasapainotilat. Useissa jäsenvaltioissa on edistytty niiden korjaamisessa, mutta ongelmia on edelleen tietyissä maissa. Jotkut päälöydökset äh, ovat ensinnäkin, että on ollut parantumista kilpailukyvyssä ja vaihtotaseissa useissa tapauksissa, mutta nämä eivät useinkaan riitä kasvun äh, aikaansaamiseen ja velan tasapainottamiseen. Sitten vaihtotaseen ylijäämät joissakin tapauksissa liittyvät äh, heikkoon investointitasoon ja kotimaan, kotimaan kysyntään, jonka kautta sitten investoinnit eivät ole kovin korkealla tasolla. Kolmanneksi sitten korkea taso yksityisessä ja julkisessa velassa useissa maissa ovat edelleen epävarmuustekijä ja estävät kasvua. Viisi maata, Ranska, Italia, Kroatia, Bulgaria ja Portugali ovat sellaisessa tilanteessa, että makrotalouden epätasapainotila on liiallista ja siinä vaaditaan erityistä seurantaa ja toimenpiteitä. Kroatian ja Ranskan osalta komissio päättää toukokuussa, että ehdotetaanko sitä, että korjaava osa epätasapainomenettelyssä aktivoidaan. Se periaatteessa riippuu kansallisista reformiohjelmista, jotka maat esittelevät ja että pidetäänkö niitä riittävinä tähän liiallisen epätasapainon korjaamiseen. Sitten seuraavissa vaiheissa jäsenvaltiot välittävät toimintapoliittiset suunnitelmansa meille huhtikuussa, siis vakaus- ja lähentymisohjelmat, ja sitten komissio esittelee ehdotuksen vuoden 2015 maakohtaiseksi suosituksiksi. Sitten jos ajatellaan poliittista toimintaohjelmaamme ja ohjausjaksoa, ne ovat olennaisessa osassa uskottavuutemme kannalta ja tämä testi täytyy saada läpi yhdessä sekä kansallisella että Euroopan tasolla, jotta päästään kasvuuralle takaisin ja pystytään luomaan kestäviä työpaikkoja. Joten jälleen kerran kiitos kutsusta käymään tätä keskustelua ja odotan rakentavaa ja hedelmällistä keskustelua tänäänkin. Kiitos. Thank you, Vice President Kiitoksia varapuheenjohtaja Dombrovskis ja sitten Pias Moskovic. Uh, <clears throat> dear chair, honorable members. Hyvä puheenjohtaja, hyvät jäsenet, hyvät kollegat, kiitokset kutsusta tähän vuoropuheluun. Tämähän on kolmas kerta nykykomission kanssa. Ensimmäinen tämän vuoden puolella. Varmaan enemmänkin, enemmänkin olisi toivottavaa tehdä. On aina hyvä meidän ottaa yhteyttä tähän valiokuntaan ja myös jakaa näkemyksiä teidän kanssanne ja vastata kysymyksiinne. Tämä on hyvin merkittävää kansanvallan toteutumiselle unionin toimielimissä ja myös tarjoaa meitä, meille mahdollisuuden aikaan saada parempaa lainsäädäntöä tässä puhutaan myös ohjausjakson uusista askelista. Sen kollegani jo tekikin ja minä sanoisin muutaman sanan paketin paketista, josta keskusteltiin maaliskuussa ECOFIN-neuvostossa. Tässä kyse oli siis Belgiasta, Ranskasta, Italiasta ja Suomesta, ja neuvosto esitti Ranskasta seuraavaa uusia suosituksia tälle maalle. Sehän on ylittänyt aika rajan yli äh, alijäämänsä korjaamiseksi 2015-2017. Ja jos me seuraamme eri ennusteitamme, niin kyllä kaikille käy selväksi, että vuoden 2015 korjaus ei enää onnistunut. Samanaikaisesti komissio on tehnyt työtä selvittääkseen, onko, ovatko toimet olleet tehokkaita, minkälaista menettelyä on käytetty sitten viime neuvostokokouksen eikä löydetty todisteita siitä, ettei Ranska olisi täyttänyt poliittisia vaatimuksia vuosina 2013 ja 2014, mutta kuitenkaan, kuitenkin, ja kuitenkin tulokset ovat vuodelta 2014 olivat paremmat kuin edeltävät tulokset, ja tämä oli komission tiedoista käynyt ilmi ja myös Ranskan esittävistä tiedoista. Ja maaliskuun puolivälissä tehtiin suositukset Ranskalle, ja Ranskan täytyy näin ollen esittää lisätoimia 2,2 prosentin tavoittamisesta tämän vuoden aikana. Ja tälle on asetettu aikaraja, ja myös Ranskan hallituskin 10. päivään kesäkuuta tähän pyristelee. Ja varapuheenjohtajakin jo sanoi, niin me teemme hyvin tiiviisti yhteistyötä Ranskan kanssa, ja Ranska on usean otteeseen toistanut sitoutuvansa tähän lupaukseen. Ja siksi tässä uudessa suosituksessa olemme jo sanoneetkin, että talousarvion konsolidointi täytyy saada jatkumaan myös vuosina 2016 ja 2017. Tässä on 2,3 prosenttia vuodeksi 2017. Ja sitten seuraavaksi Pelkiästä, Etelästä ja Suomesta seuraavaa. Eli näitä korjauksia ei välttämättä tarvittu juuri tällä hetkellä. Pelkiä ja Italia eivät nyt näytä täyttävän siirtymäajan talousarviovaatimuksia, jos pidetään kiinni tuosta velkasäännöstä vuodella, vuonna 2014 ja 2015. Tosin näille molemmille, näistä näille molempien maiden yhteydessä komissio on ottanut huomioon seuraavat tekijät, varsinkin näiden maiden erittäin huonon talous kehityksen ja talouskasvun, joka liittyy talouskriisiin, ja lisäksi näissä maissa on tehty uudistuksia keskipitkän aikavälin tavoitteiden tota, täyttämiseksi, ja kolmanneksi odotetaan rakenneuudistusten täytäntöönpanoa, joiden pitäisi sitten puolestaan kiihdyttää kasvua ja näin ollen parantaa tuota julkisen velan suhdetta. Ja näin odottelemme näiden kahden maan tilannetta ja Belgiasta sitten vielä sen verran, että tuo kahden prosentin bruttokansantuotekynnys ylitettiin, ja, mutta se nähtiin poikkeuksellisena. Ja sitten puhumme tuosta Suomen 6 prosentin viitearvosta vuodelle 2015. Ja tämä, tämän tälle on annettu, Suomi on antanut selvät perusteet ja olemme muun muassa ESMn valvontamekanismin tiedot tästä saaneet ja 2014 vuoden tiedot saimme lopulliseen arviointiin ja me odottelemme nyt sitten vielä lisätietoja Suomen viranomaisilta ennen kuin arvioimme tätä sen enempää. Ja jos sitten ajattelemme näitä 16 valtiota, jotka on otettu tähän mekanismiin, Ranska, Bulgaria, Italia, Saksa, Irlanti, Espanja, Kroatia, Alankomaat, Portugali, Romania, Slovenia, Suomi, Ruotsi sekä yhdistynyt kuningaskunta. Ja tässä me olemme nyt saaneet hyvät lähestymi, hyvät näkemykset siitä, miten eri poliittisia haasteita on eri maissa käyt, käsitelty rajat ylittävästi ja erityisesti seuraaviin trendeihin kiinnittäisin huomiota. Tämä erityisesti talousarvion tasapainottaminen ja heikoin, heikko investointitaso tietyissä tapauksissa ja kolmanneksi viime vuosien aikana on kiinnitetty huomiota kilpailukykyyn ja se on jäänyt edelleenkin merkittäväksi kysymykseksi monissa maissa. Ja vielä lopuksi tuo korkea yksityisen tason ja julkisen tason velkaantuminen useissa jäsenmaissa. Tästä syntyy epätasapainoa jäsenvaltioihin ja se sillä on tietysti siis näitä, mutta erojakin jäsenvaltioiden välillä on. Ja näin komissio ja jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä pyrkiäkseen vastaamaan jokaisen maan erityistarpeisiin ja seuraaviin johtopäätöksiin olemme päässeet Ranska, Italia, Kroatia, Bulgaria ja Portugali jo kärsivät liiallisista makrotaloudellisista epätasapainon tilanteesta Ranska ja Bulgaaria eri toten suhteessa viimeen vuoteen, su, viimeen vuoteen ja Bulgaria ensimmäistä kertaa nyt on ajautunut näihin makrotaloudellisiin ongelmiin. Se seuraa vuonna 2014 hyväksyttyä makrotaloudellista ohjelmaa. Italia ja Kroatia puolestaan ovat saman, saman statuksen haltioita kuin viime vuonnakin. Tosin Slovenia on puolestaan edistynyt tämän tässä epätasapainon umpeen kuromisessa. Ranskasta puolestaan, jos ajattelemme tuota liiallista alijäämää. Siellä on, Ranskassa on tehty suuria kansallisia uudistusohjelmia ja rakenneuudistuksia myös näistä muista kolmesta maasta, Bulgariasta, Portugalista ja Italiasta, neuvosto on hyväksynyt rajoitetun valvonnan muodon. Kolme maata, Irlanti, Espanja ja Slovenia, puolestaan myös kärsivät epätasapainosta ja näihin tarvitaan kohdennettuja poliittisia keinoja ja niihin sitten ryhdytäänkin kuin kuten viime vuonnakin, eli sen suurempia muutoksia ei ole tiedossa. Ja Slovenian tapauksessa olemme päättäneet laske, laskea ö, tasoa. Ja Saksa ja Unkari ovat myös makrotaloudellisissa epätasapaino-ongelmissa suurin piirtein Unkari samassa jamassa kuin viime vuonnakin, mutta Saksa, Saksan tilanne on eh, hivenen huonontunut. Ja loput kuusi maata, Belgia, Alankomaat, Ruotsi, Suomi, Yhdistynyt kuningaskunta sekä Romania, myös kärsivät epätasapainosta ja näitä seurataan ohjausjakson sisällä edelleenkin. Neljä näistä maista pysyi samassa jamassa, mutta Romania puolestaan on osoittanut voivansa osallistua täysin tähän integroituun standardiohjelmaan. Ja vielä lopuksi puhuisin kansallisista uudistusohjelmista, joita komissio käy läpi, ja myös konvergenssiohjelmista. Ohjelmia tutkaillaan ja niistä sitten laaditaan ennusteet todennäköisesti toukokuun alkuvaiheissa. Myös neuvostolle on tarkoitus esittää maakohtaiset suositukset, jotta jäsenvaltioita voitaisiin ohjailla toteuttamaan kohdennetumpia toimia, toimia kuin aikaisemminkin. Ja me to, mietimme myös sitten ratkaisuvaihtoehtoja. Ja minä haluaisin erityisesti vielä lopuksi korostaa sitä, miten merkittävää on käyttää tätä vuoropuhelua teidän kanssanne. Minä seuraan asioita oman salkkuni nimissä tietenkin. Ja tässä kansanvallan ja demokratian hengessä todella odottelen kiinnostavaa keskustelua teidän kanssanne ja toivon, että voisin pyrkiä vastaamaan myös kaiken kattavasti mahdollisesti esittäminen kysymyksiin. Kiitos. Thank you very much also to... Kiitoksia myöskin Moskovicille. Sitten kysymyksiä viiden minuutin pätkissä. Meillä on kaksi puhujaa. Te voitte esittää kysymyksiä tietysti yhdelle puhujalle, mutta myöskin kummallekin. Eli suosittelen, että esitätte lyhyen kysymyksen, jotta meillä jää aikaa myöskin vastauksiin. Ensimmäisenä Markus Ferber. Okay. Kiitoksia puheenjohtaja, komission puheenjohtaja, komission jäsen. Kiitoksia näistä alustuksista. Kun ajatellaan kasvu- ja vakaussopimuksen noudattamista, eli keskustelu kasvu- ja vakaussopimuksen noudattamisesta ja komission päätökset. Nämä ovat tärkeitä ja hyvin poliittisia kysymyksiä. No, ydinkysymys tässä on nyt se, joka liittyy sääntöihin, joita on pantu täytäntöön. Ja nythän lähdetään siitä, että komission täytyy arvioida näitä lukemia objektiivisesti, ja sitten poliittiset päätökset tehdään neuvostossa. Toimiiko tämä järjestelmä. No, aikaisemmin komission varapuheenjohtaja Olli Rehn vuonna 2011 puhui komission kannasta, eli kyseessä on poliittisesti riippumaton taso, joka varmistaa, millä tavalla kasvu- ja vakaussopimuksen sääntöjä on sovellettu. Ja mielestäni tällainen riippumaton analyysi on hyvä päätös, ja komissio tekee omat päätöksensä sen johdolla, mutta sillä on myöskin toinen rooli, nämä analyysit. Mehän voimme sitten arvioida, millä tavalla kasvu- ja vakaussopimuksen sääntöjä tosiasiallisesti on sovellettu. Ja siksi kysyisin, millaisia analyysejä tämä pääanalyytikko teki tänä vuonna näiden päätösten pohjalta, ja onko mahdollista, että näitä päätöksiä julkistetaan, ja mikä on tulevaisuudessa tämän pääanalysoijan rooli. Meillähän pitäisi olla enemmän avoimuutta komission päätöksentekoprosessissa. Kiitoksia. Thank you. Who... Kiitoksia. Kumpi haluaa vastata? Euh, niin, ensiksi Ferberille haluaisin vakuuttaa, että komission päätökset on tehty hyvin puolueettomalta pohjalta. Ja on totta, että me olemme tutkailleet artiklaa 6 ja siinä on erityistoimivalta tehdä päätös meidän talossamme. Tämä ei ole ollut Junckerin varsinainen toive, koska hän toivoi, että kollegiossa asiasta päätettäisiin ja kollegio teki päätöksen yksimielisesti tätä korostan ja tämä on oikein merkittävä asia korostettavaksi me nimittäin toivoimme, että sääntöjä noudatettaisiin vakavasti ja otettaisiin huomioon nyt myös eri maiden varsinainen objektiivinen tilanne. Ja on havaittu, että on ollut syytä olla kiirehtimättä marraskuusta liian vauhdilla oli syytä odottaa oikeita lukuja ja helmikuun päätökset ovat olleet juuri oikein kohdennettuja ja tämä koskee kaikkia maita, joista puhuin. Ja me teemme työtä siltä pohjalta, joita yksikkömme meille välittävät, mutta me tietysti ECFin pääosastoon pidämme tiivistä yhteistyötä jos ajattelemme ECFINin työtä. Se on tietysti itsenäinen yksikkö suhteessa omaan yksikköön ja näiden keskustelujen pohjalta olemme sitten tehneet johtopäätöksiä. Kyse on julkisistakin päätöksistä, mutta eivät kuitenkaan yksiköiden omat keskusteluasiakirjat, mutta olemme tietysti täällä valmiita vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, eikä mitään salaisuuksia ole. Elisa Ferreira. Kiitos teille, Elisa Ferreira. I'll speak in English. Kiitos, puhun englantia, että menisi nopeammin. Kiitos kovasti tästä vuoropuhelusta. Haluaisin käsitellä kahta asiaa. Toinen on makrotaloudellisen epätasapainon käsite palattaisi vain mieliin, että makrotaloudellisiin epätasapainotiloihin kuului myös analyysi siitä, miten eri jäsenvaltioissa toimitaan. Ei pelkästään yksittäisissä jäsenvaltioissa, vaan ottaen huomioon yhteydet jäsenvaltioiden välillä. Erityisesti horisontaalisen politiikan vaikutukset ja kerrannaisvaikutukset toisiin jäsenvaltioihin. Ja tämä on ikään kuin unohdettu analyyseissä Ja nyt teemme ikään kuin päällekkäisesti sen, mitä teemme liiallisen menettelyn, liiallisen vajeen menettelyssä. Eli tämä ei ole ainoa osatekijä, joka pitäisi saada esille epätasapainotila menettelystä. Sitten rakenneuudistukset, kolmas pilari. Nyt on korkea aika, että komissio onkin valmis arvioimaan uudelleen asiaa. Pitäisin jopa parempana, että tämän nimi korvattaisi jollakin toisella, koska si- sitä on käytetty liikaa jo. Siitä tulee kaikenlaisia poliittisia ongelmia. Ja nyt on mielestäni oikea hetki siihen, että koska jäsenvaltiossa asiaa tarkastellaan ja järjestelmää muutetaan, koska rakennustuksia tarvitaan, mutta ne tarvitsevat aikataulun. Jäsenvaltioiden niitä pitää ehdottaa läheisessä vuoropuhelussa komission kanssa. Niissä pitäisi puuttua asioihin, kuten oikeusjärjestelmän uudistaminen, julkisen hallinnon modernisointi, koulutus, koulutusinnovaatiot. Pitäisi saada aikaan uusi konsepti, jossa, joka olisi avoin vuoropuhelulle ja että siinä olisi informoidummat maakohtaiset suositukset, ottaa ne huomioon selkeästi ja harmonisoidusti, niin että on selkeät aikataulu. Eli kaksi osatekijää tässä vain, jotka mielestäni kovasti parantaisivat makrotaloudellisen hallinnoinnin, makrotaloudellista hallinnointia Euroopassa. Uh, Okei. Okay. Kiitos, Tom Dombrovskis. Uh, Kiitoksia tästä kysymyksestä. No ensinnäkin tämä makrotalouden epätasapainojen analysointi. No, tämä on tietysti tulosta Euroopan ohjausaksosta, eli jäsenvaltiot yhä enemmän näkevät makrotaloudellisen politiikan osana yhteisiä asioita ja yhä enemmän huomiota kiinnitetään myöskin näihin spillover-vaikutuksiin. Kun katsotaan näitä taseita ja alijäämiä tai ylijäämiä joissain maissa, no kaikki ei liity pelkästään EU-maihin, mutta on kuitenkin merkkejä siitä, että jossain jonkun yhden val- jäsenvaltion politiikka vaikuttaa toisiin jäsenvaltioihin, ja se on nyt todettu, todettu tässä analyysissä. Sitten rakenneuudistukset ja millä tavalla voidaan parantaa sitoutumista rakenneuudistuksiin ja miten voidaan parantaa vuoropuhelua jäsenvaltioiden kanssa. No, ohjausjaksossa meidän piti muuttaa ajoitusta, aikataulua, juuri siksi, että voitaisiin antaa enemmän aikaa keskusteluille jäsenvaltioiden kanssa. Ja siksi me olemme kolme kuukautta aikaisemmin julkistaneet nämä maakohtaiset raportit, jotta voimme käydä enemmän vuoropuhelua jäsenvaltioiden kanssa ja työmarkkinaosapuolten kanssa jäsenvaltioissa. Ja näin toivon mukaan saamme aikaan tasapainoisemman maakohtaisia suosituksia, eli suosittelemme sitten, millaisia rakenneuudistuksia tulisi toteuttaa jäsenvaltioissa. Näin voidaan myöskin parantaa näiden maiden sitoutumista näihin suosituksiin, koska yksi asia, josta olemme huolissamme, liittyy maakohtaisten suositusten täytäntöönpanoasteeseen. Tämä aste on vielä suhteellisen alhainen, ja jos verrataan aikaisempiin vuosiin, niin mitään erityistä edistystä ei ole tapahtunut vuoden 2014 osalta. Ja siksi ohjausjaksoa prosessia on muutettu, jotta voimme käydä enemmän keskustelua ja viime kädessä voimme sitten saada aikaan tasapainoisempia ratkaisuja. Kiitos. Very... Ihan lyhyesti vielä. If I correctly understand you, you'd allow... Niin, jos oikein ymmärsin, niin te hyväksytte, että myös muut asiat voitaisiin ottaa tähän mukaan julkinen hallinto ja oikeusasiat esimerkiksi ja näihin erityistalousarvioehdotuksia maakohtaisiin suosituksiin esimerkiksi. No itse asiassa on jo maakohtaisia suosituksia, jotka kattavat alueita, kuten tehokas julkinen hallinto tai oikeuslaitoksen tuomarikunnan riippumattomuus ja niin edelleen. Koska ohjausjaksohan keskittyy makrotalouden asioihin, niin usein julkisen hallinnon tehokkuus tai tuomarikunnan riippumattomuus on myös relevantti asia talouden kehityksen tai liiketoimintaympäristön kannalta. Eli se on jo osa harkintoja. Joitakin suosituksia on jo, jossa tähän suuntaan mennään. And appropriate this innovation. Kiitoksia. Tämä aikataulun uudistaminen on kyllä tervetullutta. seuraavaksi Bernd Lyke. Kiitoksia puheenjohtaja komission jäsenet. Yksi kysymys siihen, miten Ranskaa on käsitelty ohjasakson puitteissa. Nyt kolmatta kertaa Ranskalle on annettu lykkäystä tämän alijäämän korjaamisen osalta. Ja tässä nyt ei ole täytetty näitä sääntöjä. Eli komissio on jättänyt hyvin paljon liikkumavaraa tähän, koska se katsoo, että maa voi saada tällaisen lykkäyksen, koska tällaiset rakenneuudistukset nähdään lieventävänä olosuhteena sille, että tähän alijäämätavoitteeseen ei vieläkään päästä. Eli tässä nyt on kaksi vuotta annettu tätä lykkäystä. Ja haluaisin nyt tietää, miten vakuutatte parlamentin siitä, tai tämän valiokunnan siitä, ettei tässä nyt toimita vain poliittisesti opportunistisella tavalla. Ja sitten Ferberin kysymys. Voisitko julkistaa näitä tietoja, eli millaisia ex ante arvioita on tehty ja sitten ex post arvioita myöskin siitä, onko näillä uudistuksella ollut toivotut vaikutukset. Parlamentin täytyy nyt ymmärtää, millaisia toimia on suunnitteilla ja millaisia seuraamuksia niillä todennäköisesti tulee olemaan. Ja meidän täytyy myöskin katsoa, ovatko nämä toivotut rakenneuudistukset johtaneet toivottuihin uudistuksiin, koska muuten se on täysin mielivaltaista. Ja Irlannin valtiovarainministeri totesi että Irlanti, Irlanti pitäisi saada samaa joustavuutta kuin Ranska. Eli tämä on nyt huono esimerkki muille maille, jotka subjektiivisesti katsovat, että jos Ranska, Ranska käsitellään näin silkkihansikkain, niin heitä pitää kohdella samalla tavalla. Ja tällöin tämä budjettikuri on hiukan kyseenalainen. Brièvement. Lyhyesti palaisin päätöksenteko tapaan. Eli vuonna 2005 joka tapauksessa oli mahdotonta Ranskan päästä tuohon kolmen prosentin lukuun. Ja kun tämä oli todettu, niin mietittiin, minkälaisia päätöksiä oli syytä tehdä. Ja komissio oli sitä mieltä, että seuraavat kohdat tuli ottaa huomioon ensiksi. Oliko ryhdytty tehokkaisiin toimiin edeltävinä vuosina ja kun me kävimme läpi riippumattomia tietoja Equinilta, niin saimme tietää, etteivät näitä tehokkaita toimia välttämättä ollut toteutettu. Vuoden 2014 tulokset liittyvät juuri tähän tuomioon ja jos näin ei ole ollut, niin silloin seuraamuksia, rangaistuksia täytyisi ryhtyä harkitsemaan komissiossa. Ja sitten vielä nämä rakenneuudistukset. Ja muistuttaisin siitä, että tässä oli tarkoitus, oli tehty päätös vaatia Ranskalta enemmän ja tässä toukokuussa, toukokuussa olikin jo ryhdytty tähän liiallisen alijäämähankkeeseen jos Ranskan toimet eivät ole uskottavia. Ja kolmanneksi vuoden 2015 sitoumukset on otettu huomioon ja Ranskan ja komission tietojen välillä on näkemysero. Ne 0,5 prosenttia vuonna 2015 olisi pitänyt olla tuon luvun, ja me todella vaadimme tämän sitoumuksen toteuttamista myös Ranskassa ja, me, ja meidän mielestämme Ranska on selvästi sitoutunut tämän ponnistuksen aikaansaamiseen. Ja neljänneksi vuosi 2016 ja 2017 ja tämän, tähän liittyvät rakenneuudistukset ja rakennerahastokysymykset. No me olemme tehneet päätökset siis, kuten jo sanoin, yksimielisesti, ja nämä päätökset ovat julkisia, ja niissä on esitetty kaikki nuo asiat, joita, joita on käyty läpi Ranskan täytyy vuonna 2016 ja 2017 ryhtyä ponnistelemaan sektorikohtaisesti vielä enemmän ja luoda tuollainen kansallinen uudistussuunnitelma. Me teemme hyvää yhteistyötä Ranskan hallituksen kanssa, mutta kyse on hyvin vaativista säännöistä kuitenkin me toimimme näiden perustamissääntöjen mukaisesti, ja ne säännöthän ovat hyvin vakavia, vaativia. Kiitos Cecilia Gula. Kiitoksia. Nyt kommentoi tätä, mitä sanottiin, koska tässä nyt vähän ylistetään sitä, mitä on tehty. Ja hiukan noloa, vaikka ymmärränkin kyllä nämä syyt, jotka ovat tähän johtaneet. Komissiohan päätti tästä yksimielisesti, mutta mielestäni hiukan arkaluontoista kuulla, että joka tapauksessa, koska tämä oli mahdollista, niin näin sitten toimittiin. Sitten toinen asia, makrotalouden epätasapaino – No, tämä on varmaan tärkein väline, ja puhun nyt tästä Elisa Ferreran mietinnöstä. Tämä liittyy Sixpackiin, eli ajatus, että makrotaloutta tehdään yhdessä ja todella katsomme näitä vaikutuksia, politiikan vaikutuksia toisiinsa. Ja tämä alustuksenne oli hiukan kuin seuraamusta kansallisille monografioille. Eli millainen näkemys teillä makrotaloudesta euroalueella? Mario Draghi ja Euroopan keskuspankki. Hänellähän on oma lähestymistapansa. Ja Dombrovskis, haluaisin kuulla teiltä, miten te käytätte tätä välinettä, jossa valvotaan ylijäämiä ja alijäämiä. Nyt joissain maissa ikävä kyllä on edelleen alijäämiä. Eli mikä on kokonaiskuva – varsinkin kun otetaan huomioon se, mitä saattaa tapahtua. Tähän itsekin eilen puhuitte siitä, että Kreikan tilanne on erittäin monimutkainen, ja tähän, sehän on varsinainen kyllä understatement. Uh, well, uh, uh, as you know, No kuten tiedätte, niin periaatteessa ohjausjaksossa itse asiassa pyrimme siihen, että saadaan yleisarvio taloustilanteesta ja sitten, että miten tarkastellaan sekä finanssipolitiikkaa että makrotaloudellista epätasapainoa sanataloutta ja niin, että asetetaan se laajempaan yhteyteen. Niin, ettei viitata pelkästään jäsenvaltioihin, vaan myös niin, että olisi yhdistetty euroaluetta koskeva asiakirja, jossa tarkastellaan laajemmin kehityskulkuja. siitä, miten talous kehittyy. Ja jos nyt ymmärsin oikein, niin kysymys oli yleisnäkemyksestä vai kommentoitiinko sinä herra Dragia koko ohjausjakso asiasta. Ja kyllä todellakin kirjaamme ylös nämä kommentit myöskin herra Dragin asemasta, koska kysymys on tärkeä ja olemme samaa mieltä, että sääntöjä toteutetaan. Se on tärkeää EUn uskottavuuden kannalta, mutta erityisesti euroalueen uskottavuuden kannalta – siis jäsenvaltiot, joilla on sama valuutta. Ja on myös tärkeää varmistaa ja parantaa rahapolitiikan tehokkuutta. Ja EKP siihen pyrkiikin. Ja tässä mielessä vielä lisää huomioon ehkä. Tiedämme, että EKP on nyt lähtenyt määrälliseen elvyttämiseen. I, I fear you are... Niin komission jäsen, te ette nyt ymmärrä, mitä sanoin. En nyt viittaa mihinkään yksittäisiin keskuspankin päätöksiin, vaan sanoin, että Euroopan keskuspankissa on erilainen käsitys siitä, mitä tapahtuu euroalueella. Minusta nyt ei tunnu tämän esityksen jälkeen, että teillä olisi kokonaiskuvasta käsitys. En nyt halua puuttua keskuspankin politiikkaan sinänsä. Sorry for that. No okei, okay, sori tästä, koska tulkkaus oli vähän. Ja Drakihan on laajalti kommentoinut itse asiassa tätä ohjausjaksoprosessia. Mutta tämä yleisnäkemys, kuten mainitsin, meillä ei ole pelkästään maakohtaisia raportteja. Meillä on myös euroalueetta koskeva kertomus, jossa tarkastelemme laajemmin, eikä pelkästään eri jäsenvaltioita, vaan sitä, miten euroalue ja EU kokonaisuudessaan kehittyvät. Eli tietysti on tärkeää, että on yleisnäkemys, mutta kyllä kirjaan ylös jäsenten kommentit. Ja kyllä kun seuraavia asiakirjoja valmistellaan, niin voimme kyllä vahvemmin painottaa sitä, että olisi laaja EUn ja euroalueen näkemys ja sitten mennään maakohtaisiin. Eli kyllä tämän viestin otan mukaan. Paloma Lopez. Kiitos, Paloma Lopez. Gracias, presidente. Buenos días. Kiitokset puheenjohtaja ja hyvää päivää. Niin nyt, niin kuin monessa muussakin kokouksessa tässä kokoonpanossa, on esitettävä seuraava näkemys, joka ei vastaa ihan sitä, mitä te sanotte. Puhutte investoinneista, rakenneuudistuksista ja sosiaaliuudistuksista. Tämä paketti voisi olla ihan myönteisessä hengessä esitetty, jos sen soveltaminen olisi oikeastaan täysin toisen tyyppinen kuin se, mitä komissio nyt vaatii arvioissanne puhutte jokaisesta maasta. Ja minä puhun nyt omasta maastani Espanjasta. Se voi toimia esimerkkinä myös muille maille. Espanjassa, kuten myös muissakin vastaavissa maissa, sisäinen kysyntä on merkittävin tekijä bruttokansan tulo, tuotteen kehittämisessä ja tämä on Espanjassa 98 prosenttia. Sisäisen kysymykseen talouskasvun täytyy todellakin pohjautua ja, jo, ja nyt tuo sisäinen kysyntä on uponnut hyvin syvälle ja uudistuksiin todellakin nyt tarvittaisiin myös yksityisen kysynnän nousua. Yksityisellä kysynnällä on kuitenkin edessään seuraavat esteet. Ensiksikin luotonantoa, luottoa on vaikea saada ja se luotot, lainaa saa hirvittäviin kustannuksiin. Ja lisäksi myös tulojen taso on hyvin heikko, koska reaalipalkat ovat laskeneet ja, ja tuet ovat laskeneet. Espanjassa 70 prosenttia elää palkasta tai julkisista tuista, ja kun palkat ja myös tuet ovat laskeneet, niin siitä sitten todellakin aiheutuu tuo talouden uppoaminen, mutta myös se, ettei uudistuksia haluta tehdä e, työllisyyskysymyksissä. Tämä tässä, tämä työllisyyden kehittymättä jättäminen itse asiassa sitten ajaa palkat ja tuet e, huonoille, huonoille raiteille. Tässä kyse on myös yritysten kustannuksista on aikamoinen mm, paradoksi se, että yksittäiset palkkakustannukset ovat laskeneet, mutta, tai palkat ovat laskeneet, mutta vientisummat puolestaan eivät. Ja tämä liittyy yritys maailmaan. Niin voisitteko nyt päättää puheenvuoron, sanoo puheenjohtaja. Niin tässä täytyisi nyt nostaa reaalipalkkoa ja, ja myös julkisia tukia. Ja haluaisinkin kysyä komissiolta, pyrkiikö se esittämään tämän tyyppisiä suosituksia, jotta palkkoja voitaisiin nostaa ja myös julkisia tukia. Ja näin voitaisiin sitten Junckerin kompromissia vähimmäistulosta ryhtyä toteuttamaan. Uh, well, um, niin. Kysehän oli talouden kysynnästä, eli miten kysyntää voitaisiin stimuloida. Tähän liittyy kaksi elementtiä. Talouspolitiikka kun katsotaan painopistealueita, jotka on mainittu kasvuselvityksessä. Eli ensinnäkin pitää investoida enemmän. Tämän liittyy siihen, mitä tekin ehdotitte. Ja sen lisäksi sitten on kysyntäpuoli. Jäsenvaltioissa tilanne on erilainen. On jäsenvaltioita, joissa on enemmän finanssipoliittista liikkumavaraa ja toisissa vähemmän. Ja näissä valtioissa komissio teki ehdotuksia jo viime vuonna, aikaisempina vuosina. Ja kysynnän elvyttäminen taloudessa on osittain mahdollista, mutta samalla täytyy myöskin muistaa jäsenvaltioiden tilanne, jotta ei jouduta rahoituksen epätasapainoon tai tilanteeseen, jossa markkinat, siis jäsenvaltiot, jäävät rahoitusmarkkinoiden ulkopuolelle, kuten ikävä kyllä kävi aikaisempina vuosina. Eli me emme halua mitään uutta rahoituskriisiä, koska rahoitus, rahoituksen vakaus on edellytys talouskasvulle mutta meidän täytyy taata vakaus, mutta vähitellen nähdään, että meillä on enemmän liikkumavaraa lisätä kysyntää taloudessa. Tilanne on erilainen eri jäsenvaltioissa, mutta joissain valtioissa tämä on mahdollista. Giegold. Kiitos sitten Sven Giegold. Uh, Hyvät komission jäsenet, muutama lyhyt asia. Ensinnäkin, kun arvioitte eli finanssipoliittisia asemia ja se valtioille, niin vaikutelma on se, että ette ota tarpeeksi huomioon finanssipoliittisia ponnistuksia eri maissa. Eli periaatteessa olette tiukalla linjalla, kun ollaan yli kolmen prosentin, mutta vaikka löytää mitään maata, joka olisi täysin noudattanut näitä aiemmin vaadittuja rakenneponnistuksia, enkä näe, että todellakin otatte tämän asianmukaisesti huomioon. Eli sitten jatkaakseni siitä, mitä herra Ferber sanoi, niin on mielenkiintoista nähdä, että Kreikan hallitus on, niin kuin herra Weidman ehdotti, tarjonnut sitä, että olisi riippumaton finanssipoliittinen viranomainen, jotta tällaisia mittauksia saadaan tehtyä. Miksi komissio ei tätä suosita, eikä tartu itse tähän suositukseen? No toiseksi, siis tietysti käydään paljon keskustelua maista, jotka ovat e- epäonnistuneet vajeasiassa ja tähän, liittyviä vaatimu- tähän liittyvissä vaatimuksissa nähdään paljon vähemmän tiukkoja vaatimuksia, kun on pysyviä epäonnistumisia makrotaloudessa epätasapainossa. Aiempi komissio oli periaatteessa tehnyt sen johtopäätöksen, että ei tehdä mitään suurille ylijäämämaille liittyen niiden kauppapoliittiseen asemaan. Ja sen vuoksi tätä herra Moskovitsi haluaisin kuulla, että harkitsetteko uudelleen tätä kantaa Saksan osalta, jolla on suuri pysyvä vaihtotaseen ylijäämä. Mutta en voi nähdä, että mitään sanktiovaltuuksia tässä käytätte, jotta voisitte painostaa Saksaa lisäämään kotimaan investointeja. Ja sitten viimeisenä haluaisin tietää siis sen, että Tupac hän vaatii, että maat, joilla on näitä korjausohjelmia, niin pitäisi analysoida sitten, miten tähän sotkuun on jouduttu. Niin nyt Kreikan hallitus on perustanut auditointikomitean, joka käsittelee niiden velkaa ja vajetta ja siihen liittyviä vastuukysymyksiä. Miten komissio varmistaa, että tuupakkia toteutetaan myös muissa maissa, jossa tällaista auditointia ei ole nähty? D'abord sur... Euh, Ensiksi budjettiponnisteluista täytyy muistaa, että nykyisellään euroalueen valtiot kokonaisuudessaan ovat kolmen prosentin alapuolella. On totta, että täytyy myös rakenteellisia haasteita tarkkailla, mutta juuri tämä on merkittävä huomio 2,6, 2,2kin ovat olleet näitä lukuja aikaisemmin. Eli kyse on julkisesta velkaantumisesta, joka uhkaa näitä maita. Ja seuraavaksi tuosta makrotaloudellisesta korjauksesta. Komissio on esittänyt useita askelia eteenpäin. Tämä koskee esimerkiksi Ranskaa. Ja Ranskasta vielä kertaalleen sanon, että me olemme tutkailleet Ranskan kansallista uudistusohjelmaa ja sen tavoitteita. Varsinkin liiallisen alijäämän korjaamiseksi. Eli on olemassa kansallinen uudistusohjelma, jossa on riittävästi kunnianhimoa ongelma ratkaista. Me odottelemme näin ollen sitten parhaita tuloksia myös sieltä. Ja sitten ne maat, joissa on ylijäämää, niin kuin esimerkiksi Saksan, kuten, Saksassa, kuten mainitsitte, se Saksakin on joutunut myös varsin korkean valvonnan piiriin silti. Tämä on muistettava, että on myös muun tyyppisiä makrotaloudellisia haasteita, esimerkiksi kilpailukyky ja tämän vaikutukset sitten muu ulkopuolisiin muihin maihin. Joka tapauksessa komissiossa käydään konsultointineuvotteluja myös Saksan kanssa. Berliinissä juuri viikko sittenkin asiasta keskusteltiin ja otetaan huomioon myös tietyt Saksan maa-alueet, joissa tilanne on hivenen toinen. Me tässä emme välttämättä odottele kaikkia itsenäisiä arvioijia, mutta meillä on aika kattava kokemus esimerkiksi Kreikasta nyt jo, ja keskustelu Kreikasta tietenkin jatkuu rakentavassa hengessä ja odottelemme sitten, kunnioitamme tietysti myös Kreikan kansan äänestystuloksia. Tämä tilanne on tietysti hyvin monimutkainen joka tapauksessa, mutta me todellakin odottelemme nyt varsinaisia todellisia toimia ja konkreettisia uudistuksia. Marko Valli. Kiitos, Marko Valli. Grazie, president. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia komission jäsenille siitä, että he ovat täällä vastaamassa kysymyksiimme hetki sitten kysyit puhuttiin talouden epätasapainoista, jotka johtuvat tästä tilanteesta ja järjestelmässä, jossa on kiinteät valuuttakurssit, ja meillähän ei ole mitenkään optimaalinen valuuta Meillä on paljon eroja eri jäsenvaltioissa, ja jotta meillä olisi tehokas, euro pitäisi olla myöskin tehokas talousunioni, mutta meillä on paljon poliittisia ongelmia. Eli nyt sitten nähdään, mitä on tapahtunut, koska tämä ei ole kestävää tietyille maille, Esimerkiksi joissain Etelä-Euroopan maissa talous on romahtanut, työttömyys on kestämättömällä tasolla ja monen vuoden ajan olemme tästä jo kuulleet. Eli meidän pitäisi vähän elvyttää taloutta ja Saksahan ei ole ylijäämämaa syistä, joista koituisi hyötyä, joka liittyisi vaihtokurssiin silloin hän, sen pitäisi mukauttaa talouttaan, mutta se on hyötynyt tästä epätasapainosta ja meidän täytyy nyt toimia, jotta saamme Saksan ymmärtää, että nyt on hetki, jolloin pitää sitten muuttaa toimintaa, koska tilanne Euroopassa on hankala. Eli nyt haluaisin tietää, missä vaiheessa käydään keskustelua talousunionista. Ja sitten toinen asia liittyy investointien joustavuuteen – haluaisin ymmärtää, voisimmeko saada paremman määritelmän sille, miten investoidaan tämän 3 prosentin yli maissa, joissa se on mahdollista Junckerin suunnitelman mukaisesti. Ja sitten kun katsotaan dramaattista tilannetta kahdessa maassa, Kreikassa ja Italiassa, siellähän ei ole riittävästi sosiaaliturvaa ja ne saattavat, siellä on köyhyys ja sosiaalisen syrjäytymisen riski, Eli oletteko ajatelleet näiden maiden alijäämä kysymyksiä siellä, missä sosiaaliturvakysymykset ovat hyvin tärkeitä kansalaisille? Uh, uh, okay. um, actually there were quite a few. No aika montakin kysymystä tuli. Ensinnäkin on aika selvää, että kun liittyy euroalueeseen, niin jäsenvaltio luopuu omasta valuutastaan. Ja tämän myötä mahdollisuudesta käyttää vaihtokurssia mekanismina vaikuttaa talouteen. Ja mielestäni tämä on ollut hyvin selkeää kaikille liittyneille jäsenvaltioille alusta asti. Perusasioita mielestäni. Mutta vaikka näin sanon, niin Silti on tietysti vielä työtä tehtävänä, jotta voidaan parantaa talouden rakenteita ja rahaliiton rakenteita. Ja nyt tietysti kun keskustellaan rahaliiton syventämisestä, niin se on se keskustelu on helmikuun neuvostokokous jälkeen vilkastunut ja juuri nyt puheenjohtaja Juncker-komissiossa tekee työtä sitä kohti, tässä se tulisi toinen puheenjohtajan raportti, jossa esitettäisiin ehdotuksia siitä, että miten edelleen voidaan puuttua euroalueen ongelmiin ja miten parantaa euroalueen rakennetta. Ja mahdollisesti kaksivaiheinen prosessi tulee kyseeseen. Ensimmäisessä vaiheessa keskitytään asioihin, joita voidaan tehdä, asioihin, joita voidaan tehdä nyt nykyisen perussopimuksen puitteissa ja toinen on sitten pidemmän aikavälin lähestymistapa asioita, joita arvioidaan pidemmällä aikavälillä. Siihen tulisi kuvaan mukaan mahdollisesti myös perussopimusmuutos. Sitten vaihtotaseen ylijäämät erityisesti Saksassa jo 2014 suosituksissa tämä oli Saksalle. Ja kuten tiedätte, niin komissio tätäkin asiaa tarkastelee, kun se valmistelee tämän vuoden suositukset, koska tämä oli pääsyy siihen, miksi indeksoitu arvio tehtiin Saksan tapauksessa, koska ylijäämä Saksassa siellä on kynnyksen yllä, siis 6 prosenttia PKTstä. Komissio tätä kyllä tarkastelee. En olisi samaa mieltä arviostanne, että Saksa lykkää uudistuksia. Itse asiassa Saksa on tehnyt jo, on tehnyt jo kymmenen vuotta sitten suuria uudistuksia. Ja itse asiassa nauttii niiden uudistuksen tuloksistakin vielä. Eli ei kyllä voida lykkäämisistä puhua Saksan tapauksessa. Kiitos. Sotirius Zarianop. Kiitos sitten Zarianopoulos. Ζητώ από του δύο επιτρόπου να σχολιάσουν και να ενημερώσουν για τα... Niin. Minä tahtoisin komission jäsenten seuraavia kysymyksiä kommentoivan Troikan piirissä. komissio nyt neuvottelee Kreikan hallituksen kanssa Toisaalta paikalla on siis Kreikan hallitus ja myös sitten toisaalla hallitus, Kreikan komissio ja Kreikassa on nyt nähty, minkälaiset oikeat kasvot oikeastaan nyt komission uudistuksissa on, eli eläkkeitä ja palkkoja täytyy laskea entistä enemmän. Kaikki on jo yksityistetty aivan miten sattuu ja lisää veroja säilytetään kansan harteille ja tämä esitetään rakenteellisena vuoropuheluna. No varmasti tämä tarkoittaa rakenteellista vuoropuhelua suurille yritysryhmille, mutta ei suinkaan kansalaisille. Ja jos ajattelemme helmikuun lopun sopimusta, niin esittäisin siitä seuraavan kysymyksen. Onko teidän mielestänne nyt syytä liikkua uuteen muistioon Kreikan hallituksen kanssa samantyyppisesti kuin aikaisemminkin. Eli enemmänkö samaan suuntaan kuin eurooppalaisessa ohjausjaksossa on aikaisemminkin esitetty. Mitä teillä olisi mahdollisesti nyt sanottavana tästä Kreikan nykytilanteesta? Ensinnäkin työ, jota teemme Kreikan hallituksen kanssa, on työtä, joka on kunnioittavaa ja kaikki kolme toimielintä ja Troik on, eri, on myönteisen keskustelukumppanin roolissa. Tämä koskee kansainvälistä valuuttarahastoa ja komissiota Euroopan keskuspankkia. Olemme luoneet ryhmän, josta käytetään nimeä Brysselin ryhmä. Nämä koksi instituutio ovat siellä mukana ja siinä on myöskin Euroopan vakausmekanismi, joka on myöskin tärkeä keskustelukumppani Kreikalle. Ja tässä yhteydessä me teemme rauhassa työtä täsmällisesti työ ei vielä ole päättynyt. Ja me haluamme yhdistää Kreikan hallituksen näkemykset. Sehän haluaa toteuttaa poliittista ohjelmaansa. Ja sitten on sitoumuksia, joita ei ole tehnyt yksi hallitus, vaan Kreikan valtio suhteessa Eurooppaan ja kansainvälisiin kumppaneihinsa. Olemme tästä samaa mieltä, eli tämä on pohja sille, mikä on johtanut helmikuiseen päätökseen, joka on yhteinen tiekarttamme, ei sen enempää eikä vähempää, eikä toimielimissä tai troikassa ole mitään halua toimia tai pakottaa mitään Kreikalle. Me haluamme lähentää näitä kantoja. Ja meidän täytyy ponnistella näissä asioissa. Ja mehän olemme todenneet, mehän komissiossa vastaamme tästä asiasta, niin tämä keskustelu etenee kyllä, mutta hitaasti. Ja nyt odottelemme, että Kreikan hallitus esittää täsmällisen uudistuslistan, jotta sitä voidaan tarkastella sitten seuraavassa ECOFIN-neuvostossa Riikassa. Ja siksi me teemme nyt kovasti työtä, mutta asioita ei pidä nyt nähdä ideologiselta kannalta tai ristiriidan kannalta. Tämä on yhteinen ratkaisu, jonka avulla Kreikka voi jäädä euroalueelle – sillä on sillä oma paikkansa. Sen täytyy toimia hyvissä olosuhteissa, kun ajatellaan Kreikan kansalaisia ja myöskin kun ajatellaan sitten sitoumuksia, joita Kreikka on tehnyt suhteessa kumppaneisiinsa. Eli meillä pitää olla rauhallinen lähestymistapa, meidän pitää olla vaativia, mutta ei mikään ideologinen tai riidanhakuinen lähestymistapa. Thank you, Darius Rosa. Kiitos sitten Darius Rosati. Uh, I have two questions, one... Kiitos, kaksi kysymystä. Toinen Moskovicille ja toinen varapuheenjohtaja Dombrovskikselle. Ensimmäinen kysymys. Täytyy palata Ranskan tapaukseen vielä. Määräajan pidentäminen komissiossa on perustunut arvioon, niin ja siteeraan. näyttö ei mahdollista sitä johtopäätöstä. No tämä on aika perustelijoilla ei ole ennakkotapausta. Siis mitä se tarkoittaa, että Ranska ei ole tarjonnut tarpeeksi näyttöä arvioinnin aikana? Vai tarkoittaako, että vaatimukset, joista on sovittu käytännössä säännöissä siitä, että miten määritelmä löydetään tehokkaille toimille, on puutteellinen? Ja muistakaa, Ranskan päätöstä on lykätty kolmella kuukaudella. Eli kolmen kuukauden ajan komissio odotti uutta näyttöä ja sitten loppujen lopuksi näyttö ei saapunut. Tämä ensimmäinen kysymys. Tilanne on vaikea yksinkertaisesti, koska mielestäni koko prosessi ja koko päätöksenteko tässä nimenomaisessa tapauksessa ei ole avointa. Ja pitäisi tehdä selväksi, että avoimuutta pidetään yllä ja että yhtäläinen kohtelu jäsenvaltioille varmistetaan. Toinen kysymys Dombrovskikselle koskee makrotalouden välinepalettia. Jos tarkastellaan viime vuosia, niin nähdään, että makrotalouden paletti oli rajoittavampi kuin Yhdysvalloissa. Sekä rahapolitiikassa se oli rajoittavampaa siinä mielessä, että korot olivat keskimäärin yhden prosentin korkeammalla, eikä määrällistä elvytystä aloitettu aiemmin kuin vasta viime hetkellä. Ja myöskin finanssipolitiikka oli rajoittavampaa siinä mielessä, että tätä finanssipoliittista stimulointia oli vähemmän euroalueella verrattuna BKT. Liittyykö tämä mielestänne siihen, että euroalueen elpyminen on ollut hitaampaa, eli missä määrin makrotalouspolitiikan väline paletti liittyy tähän hitaaseen elpymiseen verrattuna Yhdysvaltoihin? Yeah. Niin, tähän ensimmäiseen kysymykseen seuraavat sanat. Meidän täytyisi, teidän täytyisi nyt kuitenkin uskoa enemmän komissioon, luottaa enemmän komissioon ja neuvostoon ja siellä harjoitettuun vuoropuheluun. Ei tässä pidä ajautua epäilyn henkeen. Eli eh, marraskuussa me lykkäsimme tätä päätöstä päätös nimittäin olisi voitu riitauttaa ja se olisi voinut olla ristiriitainen, koska meillä ei ollut lopullisia tietoja vielä siinä vaiheessa. Ja siksi me siirsimme päätöstä kolmen kuukauden päähän ja kolmen kuukauden päästä päätökset tehtiin. On olemassa hyvin monia erilaisia laskenta menettelyjä, top-down ja top-up-järjestelmiä. Ja nämä, näistä menetelmistä emme saaneet samoja tuloksia kuitenkaan, ja näin me havaitsimme, ettei ollut riittäviä todisteita. Yleisimmin käytetään juuri sellaisia tuloksia, joiden tutkimuksia, joiden tulokset ovat olleet suotuisemmat, ja näin nämä 2014 Ranskan tulokset ovat suorastaan paremmat. Tämän on sekä Ranskan hallitus että komissio osoittanut 2,3-2,4 prosenttiin. Ja miksi sitten näin on tehty? No, me, me olemme ensinnäkin pohjanneet päätöksemme hyvin vakaviin, vakavahenkisiin päätöksiin ja, tai tietoihin ja myös Eurostatin esittämiin tietoihin. Komissio on tehnyt selvin metodein työtä ja myös pohjautuen selvään mm, maalaisjärkeen. Uh, to answer the uh, second question. Niin tämä toinen kysymys, joka liittyy makrotalouden poliittiseen miksiin. Tietysti täytyy ymmärtää, että aikaisemmassa makrotalouden poliittisessa miksissä päätettiin tietyissä niistä tehtiin päätös tietyissä olosuhteissa, jotka olivat erilaiset kuin Yhdysvalloissa. Ja yksi suuri ero oli se, että talouskriisin jälkeen sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa. Yhdysvalloissa ei ollut mitään valtion velkakriisiä tai luottamuskriisiä, kun taas monissa EU-maissa oli juuri tällaisia ongelmia. Eli siinä mielessä Yhdysvallat kriisin aikana – käytti enemmän finanssipoliittisia kannustimia, jotka auttoivat taloutta. Siellä käynnistettiin investointiohjelma, mutta finanssipoliittisia kannustimia voi olla ainoastaan, jos joku on valmis rahoittamaan velkaa kohtuullisella korolla. Näin kävi Yhdysvalloissa, mutta ikävä kyllä monissa Euroopan maissa ei ollut näin. Ja siksi täytyy muistaa, että meillä on erilaisia maita ja meidän piti ensin palauttaa talouden tasapaino ennen kuin talous pystyi elpymään. That would mean... Kiitoksia. Eli nyt kun tilanne on suotuisampi, niin ehkäpä nyt on oikea hetki näissä maissa hyödyntää hyviä markkinaolosuhteita ja saada investointeja. Alfred Sant. My question. Kiitos niin puheenjohtaja. Oikeastaan tämä liittyy siihen, mitä Vallikin jo ehti sanoa euroalueen tasapainottamisesta kansallisessa taloudessa. Kuitenkin taloudelliset erot kansallisten järjestelmien välillä ja myös kansallisten järjestelmien sisällä ovat vain kasvaneet jos katsomme erityisesti Saksaa, joka on vahvin talous, niin siellä on paljonkin kasvun potentiaalia, mutta sitten monissa muissa puolestaan on hyvin alhainen kilpailukyky ja kasvun taso. Tässä on toimittu aliarvioiden ja näin tilanne on huonontunut ja me elämme nyt sellaista, sellaisessa tilanteessa, että euroalue myös kärsii. Ja tämä tarkoittaa sitä, että pieniin, pienen tason talous, jota Saksa yleensä on aika pitkälti johtanut, oikeastaan ajautuu aliarvioituun tilaan kaupan näkökulmasta sekä euroalueella että euroalueen ulkopuolella. Ja näin nämä koko alueen sekä pienen että suuren, suurten yritysten tilanteet ovat heikentyneet ja tätä pitäisi nyt ähm, ryhtyä korjaamaan. Ja jos te olette tästä samaa mieltä, niin minkälaisia välineitä ja keinoja teillä olisi tilannetta korjata? Äh, no, se oli aika monimutkainen kysymys, mutta ymmärtääkseni siinä oli kaksi osaa. Eli talouksien erot euroalueella. Sitten toiseksi, kun äskettäin euron arvo on alentunut, mitkä sen vaikutukset ovat? No ensimmäisestä. Tietysti kysymyshän jo kysyttiin ja on ilmeistä, että jos maa liittyy valuuttoliittoon, rahaliittoon, niin silloin alistutaan rajoituksiin, mikä tarkoittaa, että ei ole mahdollisuutta siihen, että valuuttakurssi kelluu. Se on kyllä hyvin ilmeistä. Ja se tarkoittaa, että euroalueen jäsenvaltioiden täytyy pystyä sopeuttamaan kansantalouksiaan muilla tavoin. Ja tässä palataan itse asiassa rakenneuudistuksiin, kilpailukyvyn parantamiseen jäsenvaltioissa. Ja tämä on yksi prioriteeteista juuri nyt, joka meillä vuosittaisessa kasvuselvityksessä on. Eli kyllä, valuuttaunionilla on rajoituksensa ja kukin jäsenvaltio sen tietää, kun liittyy. Sitten ihan äskeisempi kehitys vaihtokurssissa, kuka hyötyy, kuka ei. Kannattaa ensinnäkin huomata, että syy siihen, miksi EKP lähtee määrälliseen elvyttämiseen, on se, että inflaatio on selkeästi pienempi kuin EKPn tavoite, eli lähellä kahta, mutta alle sen. Eli nyt voidaan sitten sopeuttavaa rahapolitiikkaa toteuttaa niin että päästään lähemmäs inflaatiotavoitetta. Sillä on tietysti sivuvaikutuksensa siihen, että vaihtokurssi heikkenee, mutta sanoisin, että siinä on eri näkökohtia. Tietysti viejille, jotka viivät kolmansiin maihin, siitä on hyötyä vaihtokurssin heikentymisestä. Mutta kun sitten EKP saavuttaa inflaatiotavoitteensa, niin se kyllä – helpottaa lieventämään velkarasitetta, koska velkarasitetta voi käsitellä kaksi, kahdella tavalla. Voi yrittää pienentää sitä maksamalla takaisin, tai sitten voi yrittää kasvaa velasta pois, niin että kansantalous kasvaa. Ja jos inflaatiotavoite täytyy EKPssä, niin sitten on paremmat nimelliset kasvuasteet. Ja sitten kasvaisimme kasvamalla pienentäisimme velkarasitetta. Eli miten te siteerasitte nyt sitten tätä toisen klusterin maita, niin siinä se auttaa. Jos haluaa hyödyntää sekä ensimmäisen että toisen klusterin maita, niin yksi huoli on aina siinä, että ei päädytä liialliseen inflaatioon, koska se on yksi huolenaihe joka liittyy aina siihen, kun vaihtokurssi heikkenee, että siinä voidaan päätyä suurempaan inflaatioon ja silloin ostovoima pienenee. Eva Paunova. Kiitos sitten Eva Paunova. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia varapuheenjohtaja tästä lyhyestä alustuksesta keskustelun aluksi. Kun valtavirtaistetaan ohjausjaksoa ja esitellään sitten näitä tutkimustuloksia hyvissä ajoin. Se on tärkeä askel kohti parempaa talous- ja finanssipolitiikan koordinointia EU:ssa, mutta nyt ensimmäistä kertaa maakohtaisissa raporteissa, kun katsotaan taloudellisia analyysejä, niin on julkistettu kolme kuukautta aikaisemmin, ja meillä on nyt aikaa käydä avointa kunnollista keskustelua ennen kuin jäsenvaltiot esittelevät kansalliset uudistusohjelmansa ja ennen kuin maakohtaiset suositukset julkistetaan toukokuussa. Tällainen avoin keskustelu on yhä tärkeämpää, kun ajatellaan hyvin huonosti noudatettuja maakohtaisia suosituksia. Ainoastaan seitsemän näistä suosituksista on pantu täytäntöön jäsenvaltioissa ja ohjausjakso ei tällä hetkellä ole ollut syvällisen keskustelun aiheena, eikä uudistuksia ole kunnolla toteutettu tai arvioitu. Siksi on tärkeää vahvistaa parlamenttien välistä yhteistyötä ja saada kansalliset parlamentit enemmän mukaan tähän prosessiin, ei ainoastaan näiden maakohtaisten suositusten osalta, vaan myöskin niiden täytäntöönpanon ja valvonnan osalta. Kansalliset parlamentit tällä hetkellä ovat mukana ohjausjaksossa, mutta tämänhetkinen mekanismi on riittämätön ja viime maanantaina parlamentti totesi, että kansalliset parlamentit pitäisi saada enemmän mukaan ohjausjaksoon. Ja toivottavasti saamme jäsenvaltioiden sitoutumista enemmän näihin suosituksiin. Ja siksi haluaisin kysyä, mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä onnistuakseen tässä ja millä tavalla poliittinen vuoropuhelu komission ja kansallisten parlamenttien välillä saataisiin voimakkaammaksi. Kiitos. Thank you for this, uh, uh, uh, Kiitokset tästä kysymyksestä. Niin, jos ajattelemme johjausjakson valtavirtaistamista ja myös kalenterin muuttamista, niin kuin esititte, niin tarkoitus on juuri sallia keskusteluille enemmän tilaa ja jäsenvaltioiden kanssa ja myös sitten muiden osapuolten kanssa jäsenvaltioissa, samoin kuin työmarkkinaosapuolten kanssa. Ja kun me keskustelemme tässä jäsenvaltioista, niin tietenkin tarkoitamme myös kansallisia kansanedustuslaitoksia. Ja nykyisellään ohjausjakson piirissä me olemme entistä sitoutuneemmiksi saaneet kansanedustuslaitokset, jäsenvaltioiden kansanedustuslaitokset. Ja toivomme, että vielä tulevan, tulevan ohjausjakson aikana tämä side vahvistuisi. On selvää, että jos halutaan täytäntöönpanna menestyksekkäästi rakenteellisia uudistuksia ja myös käydä järkevää keskustelua myös finanssipolitiikassa ja rahapolitiikassa ja talouspolitiikassa, niin tarvitaan siihen kansallisia parlamentteja toki. Ja tämä onkin komission aikeissa ja näin me jo tämän vuoden aikana olemmekin toimineet ja me odottele, tutkailemme sitä, miten voisimme vielä parantaa tätä koko prosessia ja paremmin myös konsultoida mm, jäsenvaltioiden kansallisia edustuslaitoksia. Viimeinen puhuja, Tamas Beres. Kiitoksia. Eli kysymys Dombrovskisille. Talousvuoropuhelussa on puhuttu makrotalouden epätasapainoista. Sillä on kaksi tahoa. Ensinnäkin rakenneuudistus ja valvonta, mutta myöskin pitää katsoa, millaisia eroja on jäsenvaltioiden välillä. Ja voidaan nähdä, että näissä kysymyksissä tietyllä tavalla olemme nyt kunnianhimoisempia kuin aikaisemmin. Ja samalla voidaan nähdä, että komissiossa käytetään yhä enemmän käsitettä aggregate fiscal stance. Kun ajatellaan tätä käsitettä, eikö pitäisi ei pelkästään ennakoida maakohtaisia analyysejä ja annakoida tätä keskustelua, mutta myöskin sitä, että meidän pitäisi käyttää tätä aggregate fiscal stance-käsitettä ei siksi, että voitaisiin jälkikäteen nähdä, tilanne, vaan siitä pitäisi tehdä tällainen ohjausväline, jolla voidaan optimoida kapasiteettia euroalueella yhtäältä ja vähentää sitten jäsenvaltioiden välisiä eroja euroalueella. Uh, Okei, uh, okay, uh, thank you very much for... Okei, okay, kiitos kovasti kysymyksestä. Todellakin myös Äskeisessä komission analyysissä olemme tätä käsitettä aggregate fiscal stance painottaneet ja myös sitä, että tänä vuonna euroalueella se on laajalti ottaen neutraalilla tasolla. Ja tämä politiikkavälineiden paletti, johon liittyy aggregate fiscal stance ja sopeuttava rahapolitiikka, on laajalti sopiva paletti näissä olosuhteissa. No tulevissakin ohjausjaksomenettelyssä voidaan miettiä sitä ja ottaa se huomioon, että käytetäänkö tätä aggregate fiscal stance-käsitettä myös jonkunlaisena virallisempana indikaattorina tai analyysivälineenä. Olette oikeassa tähän asti, sitä on käytetty enemmän tai vähemmän jälkikäteen. Emme aseta mitään tavoitteita siinä. Mutta miettikäämme asiaa. Mielestäni se on hyvä kysymys. Mitä valmista vastausta minulla ei ole nyt, mutta näen kyllä pointin siinä, että keskitytään keskustelussa jossain määrin myös tähän käsitteeseen aggregate fiscal stance. Kuten puhutaan myös maakohtaisissa raporteissa tästä ja palataan asiaan nyt tulevissa talouden vuoropuheluissa. E Kiitoksia EVPtä. Juuri kuulin, että Shellon sijainen on täällä, eli Van der Lande voi nyt esittää lyhyen kysymyksen. Mutta ihan lyhyen, koska tulkit joutuvat kohta lähtemään. Niin yksi kysymys Moskovicille. Oma maani Belgia ei ole ihan hyvällä tolalla, jos katsotaan nyt tämänhetkistä hallitusta. Meidän pitää kiinnittää erityistä huomioita verotuksen muutokseen. Jos nyt oikein ymmärsin, niin komissio ei pyydä, että veroja alennetaan, vaan että verotuksen rakennetaan muodetaan. Eli voisiko hiukan konkreettisemmin kertoa, miten aiotte onnistua tämän rakenteen muuttamisessa ja onko mahdollisuuksia, että Belgia, Belgia käsitellään hiukan tiukemmin tässä makrotalouden menettelyssä? Sur, euh, sur la Belgique, nous avons... Niin, Belgiasta tosiaankin on tehty päätös jossa otetaan huomioon Belgian hallituksen ponnistelut. Täällä on kyllä hyvää työtä tehty. Tässä on kuitenkin esitetty velkaongelmakysymys. Belgia eikä Italiakaan ole vastanneet näihin sääntöihin. Toisaalta kun ajatellaan valtioiden, näiden valtioiden taloustilannetta ja sitten myös rakenteellisia uudistuksia – ja on kiinnitetty huomiota myös erityistekijöihin, jotka ovat perustelleet tämän hetken erityistilanteen huomioon ottamisen ja siksi puhutaan tästä vuodesta 2014 ja 3 prosentista. Kyse oli ikään kuin vahingosta ja vuonna 2015 tulosten pitäisi olla hyväksyvättävämmät. ja Belgian täytyy tietysti ryhtyä rakente- rakenneuudistuksiin. Komissio kannustaa hallituksia äh, näihin, kannustaa näihin uudistuksiin, mutta ei kuitenkaan mitenkään pakota tiettyihin uudistuksiin. Tosin vaadimme, vaadimme tietenkin ö, äh, tiu, hyvältä pohjalta lähteviä uudistuksia ja tiukkoja uudistuksia. Ja näiden uudistusten pitäisi sitten tähdätä makrotaloudelliseen tasapainoon. Tällaisessa hengessä nämä suositukset Belgiaa koskien on julkaistu. Thank you to Vice President. Kiitos varanpuheenjohtaja Dombrovskisille, komissionäiselle Moskovicille tästä keskustelusta, joka oli erityisen hyödyllistä ja rakentavaa. Ja mielestäni nämä alustukset olivat hyvin vakuuttavia ja oli ihan järkevää nyt odottaa kunnon tietoja. Erityisesti se, mitä Dombrovskis selitti uudesta aikataulusta näistä maakohtaisista suosituksista. Ehkä tällä tavalla voidaan parantaa jäsenvaltioiden sitoutumista. Se tullaan näkemään, seuraamme tilannetta. Ja tietysti odottelemme vuoropuhelua, jotta voimme nähdä, millä tavalla euroalueen lähestymistavasta tulisi tehokkaampi sekä finanssipoliittisesti että myöskin makrotalouden epätasapainojen kannalta. Kuulin teitä tärkeitä sanoja tästä, eli meidän täytyy siirtyä tähän suuntaan ja tietysti meidän täytyy sitten virtaviivaistaa tätä menettelyä. Ehkä tämä sitten auttaa myöskin parlamenttia ja komissiota – siirtymään tähän suuntaan. Eli kiitoksia, että olitte paikalla. Kiitos kaikille kollegoille. Ja me palaamme sitten iltapäivällä kello 15 ja jatkamme silloin kokousta. Kiitos.